Okay, welcome everybody. Uh, I'm sorry there are not more members, but I gather that some of them might be stuck in the traffic. Hyvää huomenta kollegat. Ikävä kyllä kollegoita ei ole paikalla tämän enempää. Kenties monet ovat liikenneruuhkissa, jumissa ja me ymmärrämme, että aamuliikenne on kovin ruuhkaista. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission sen Almunia tähän näkemysten vaihtoon. Aiemmin me keskustelimme jo 29. marraskuuta jos katsotte nyt tätä asiaa, niin huomaatte, että meillä on myös kesäkuussa tulossa näkemysten vaihto. Minulla on ilo toivottaa teille tervetulleeksi. Teillä on varmasti paljon meille kerrottavaa, joten saatte puheenvuoron välittömästi ja tämän jälkeen sitten esitämme kysymyksiä ja te voitte vastata ihan tavalliseen tapaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam uh, Chair and uh, ladies and gentlemen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos Ekon valiokunnalle ja Sharon Bowlesille siitä, että minut on taas kerran tänne kutsuttu. Ja näin voin tulla teille tänne puhumaan. Monia asioita on esillä, jotka ovat kilpailupolitiikkaan liittyviä sääntöjen äh, soveltamiseen, yleishyödyllisiin palveluihin. Minä kerron teille myös pankeille annettavasta valtion avusta ja raportoin finanssialan omista aloitteista. Aloitan kaikkein kiireellisimmästä aloitteesta. Huomenna minä esittelen kollegiolle tiedonannon, joka koskee EUn valtioapua ja yleishyödyllisien palvelujen sääntöjä. Tästä käynnistyy poliittinen keskustelu, joka muutaman kuukauden kuluttua johtaa Monti Plus-paketin uusimiseen. Se vanhenee marraskuussa tänä vuonna. Lissabonin sopimus on painottanut julkispalvelujen roolia. Samaan aikaan on myös tunnustettu näiden palvelujen monimuotoisuus eurooppalaisessa yhteiskuntamallissa. Artiklan Sopimuksen pöytäkirja 26 ennen kaikkea tunnustaa näiden palveluiden monimuotoisuuden ylläpitämisen. Nämä ovat tavoitteita, joita komissio tukee. Samaan aikaan otetaan huomioon kansalliset, paikalliset, alueelliset viranomaiset ja niiden rooli näiden palvelujen tuottamisessa. Artiklassa 14 sopimuksessa annetaan sekä unionin että jäsenvaltioiden tehtäväksi huolehtia siitä, että tällaiset palvelut toteutuvat sellaisten periaatteiden ja ehtojen, ennen kaikkea taloudellisten ehtojen pohjalta, joiden pohjalta voidaan täyttää nämä tehtävät. Artiklassa 14 annetaan myös uusi oikeudellinen perusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle asettaa nämä ehdot on tärkeää muistaa, että valtion avun valvonta ei koske kaikkia julkisia palveluita kollegio käsittelee huomenna uudistusta, joka koskee sellaisia palveluja, jotka ovat taloudellisia luonteeltaan niin sanottuja yleishyödyllisiä taloudellisia palveluita. Näiden julkisten palvelujen valtion rahoitus on EU-lain ja valtion tuki valvonnan piirissä. Uudistus, josta huomenna keskustelemme komission tasolla, perustuu meidän omaan toimivaltuuteemme komission tasolla ja artiklaan 102 sopimuksessa. Me arvioimme niitä tukia, joita nämä julkiset palvelut saamme. Uudistuksessa otetaan erityisesti huomioon kriisi. On enemmän ihmisiä, jotka ovat julkisten palvelujen varassa tullakseen toimeen. Toisaalta hallituksilta puuttuu käteistä raha. Siksi tarvitaan sellaiset eh, julkiset palvelut, joissa tehokkaammin hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja. On ainoastaan reilua, että tällaisen palvelun tarjoaja saa hyvityksen kustannuksista sekä kohtuullisen voittomarginaalin, mutta tämänhetkiset säännöt, niin sanotut Almarkin jälkeiset säännöt, eivät ota huomioon sitä, miten nämä kustannukset ovat syntyneet. Eli tässä on kyse siitä, jotka yrittävät, niistä, jotka yrittävät me emme niissä tapauksissa, joissa julkispalveluvelvoitteinen yhtiö ei ole valittu, sovittu tarjouskilpailun perusteella, että nämä kaikki otettaisiin huomioon. Mielestäni on itse palvelun ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta tärkeää, että näitä kysymyksiä käsitellään. Ennen kaikkea julkisliikenne, julkinen liikenne, posti, joihin liittyvät laaja-alaiset kaupalliset toimintamuodot, joilla on EU-ulottuvuus. Näitä sääntöjä voidaan myös selventää, jotta jäsenvaltioiden on helpompi soveltaa niitä ja jotta saadaan kasvatettua oikeusvarmuutta. Tämä toistuva kommentointi, jonka olemme saaneet sidosryhmiltä, on johtanut tähän ja myös tältä parlamentilta ja jäsenvaltioilta on todettu, että tietyissä tapauksissa tämänhetkinen paketti on ollut liian monimutkainen hyödynnettäväksi. Tässä uudessa paketissa otetaan paremmin huomioon monenlaisten eh, kaupallisten palvelujen kirjo, sosiaaliset palvelut, joita annetaan esimerkiksi paikallisella tasolla. Siksi minä haluaisin esitellä sen periaatteen, että valvonnan tulee olla eriytetympää, suhteutetumpaa ja paremmin sopeutettu tarjottujen palvelujen luonteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjen sosiaali- ja paikallispalvelujen luonne, kun niillä ei juurikaan ole vaikutusta kilpailulainsäädännöllisesti ne saataisiin valvottua yksinkertaisemmin. Tämän keskustelun pohjalta, jota käymme, laadimme tekstin kesän aikana uudeksi laiksi ja lopuksi sitten marraskuussa tämä uusi paketti korvaa vanhan paketin. Ja minä toivon, että parlamentti voi olla tehokkaasti täysimääräisesti mukana, kuten se on ollut tähän astakin. Tämä ehdotettu uudistus ei ole ainoa, joka meillä on tulossa valtionapualalla. alalla. Edelleenkin käsittelemme yksittäisten pankkien pelastamista ja uudelleenstrukturointia. Samaan aikaan työ, työstämme myös suuntaviivoja valtion avusta pankeille vuodesta 2012 eteenpäin. Työstämme myös suuntaviivoja EUn äh, elpymisstrategian puitteissa. Me olemme pohtineet ennen kaikkea laivanrakennus- ja merenkulkualaa ja me olemme laatineet keskiväliarvioinnin meidän innovaatio politiikkamme toiminnasta. Kaikki tämä on määrä saada aikaan tämän vuoden aikana. Myöhemmin tehtäviä päätöksiä varten olemme käynnistäneet sisäiset keskustelut uudesta alueellisen avun suuntaviivapaketista, laajakaista suuntaviivoista ja uusista tuista elokuva- ja audiovisuaalialalle. Me pyrimme myös uusimaan lentokenttiä ja lentoliikenneyhtiöitä koskevia suuntaviivoja, mitä tulee valtion apuun. Nämä ovat tulossa ensi kuussa. Lisäksi pohditaan laaja-alaisempaa uudistusta, joka koskisi valtioapumenettelyjä. On selvää, että valtioapua on seurattava tarkoin tänä vuonna ja tulevana vuonna. Muilla politiikan aloilla suunnitellut uudistukset koskevat esimerkiksi parhaiden käytänteiden pakettia, miten voidaan toteuttaa toimenpiteet, miten voidaan kerätä pääekonomistien antamaa materiaalia. Me uudistamme paketin ja sen pohjalta, mitä olen tämän vuoden aikana kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä voinut kokea, laadimme uuden paketin, joka pitäisi kesän jälkeen olla valmiina. Lisäksi meillä on tuo ryhmäkanne-asia, josta olemme keskustelleet täällä moneen otteeseen. Julkiset kuulemiset pyörivät huhtikuun loppuun asti ja komissio hyväksyy kantansa tämän ryhmäkanteen yleisistä periaatteista vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen vuonna 2012 aion tehdä ehdotuksen, lainsäädäntöehdotuksen, joka olisi näiden periaatteiden mukainen. Nyt haluaisin muutaman minuutin verran käsitellä sitä työtä, mitä me teemme rahoitus- ja pankkisektorilla viimeisen parin vuoden aikana kriisin alusta asti me olemme joutuneet palauttamaan rahoitusalan toimintakyvyn ja varmistamaan, ettei tällaista tapahdu uudelleen. Meillä on edelleenkin erityinen järjestely sopimusten määräysten pohjalta käynnissä. Kun markkinaehdot sen sallivat, me saamme uudet säännöt pankkien pelastamiseksi ja ne astuvat voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012. Te pyysitte erään aiemman vierailuni yhteydessä tietoja tutkimuksesta, miten arvioida tämä pankkien suuri alainen suuntainen julkinen pelastaminen. Tämä tutkimus alkaa olla valmis ja minä voin mielelläni esitellä nämä tämän tutkimuksen tulokset heinäkuussa. Mutta kaikki tietävät, että Euroopan veronmaksajien lasku on ollut melkoinen. Aiemmin täällä käydessäni esitin nuo luvut, en lähde niitä tässä toistamaan. Muistutan vain, että vuonna 2008 ja 2009 jäsenvaltiot raportoivat käyttäneensä noin 2,4 miljardia euroa pankkialan tukemiseksi ja vuonna 2009 tuo luku oli 1,1 miljardi. 2010 vuoden luvut eivät vielä ole saatavilla. Meidän tehtäväni on, tehtävänämme on valvoa, että tuki jää siihen vähimmäiseen, joka on tarpeen, jotta pankit voidaan pelastaa niin, että ne voivat palvella yrityksiä eh, niin, että otetaan huomioon myös tase ja toimitaan vähän kestävämmällä liikemallilla. Me pyrimme myös varmistamaan sen, että ei käytetä julkista tukea, jotta voidaan kilpailla paremmin suhteessa toisiin tai että lähdetään lisäämään omaa pääomaa veronmaksajien avulla. Toistaiseksi olemme hyväksyneet 32 eri menettelyä. Seuraamme tarkoin sitä, miten eh- asettamiamme ehtoja kunnioitetaan ja miten tätä pannaan täytäntöön. Tämä ei aina ole helppoa. Me olemme saaneet markkinoilta sellaisia signaaleja, että jotkut näistä tuetuista pankeista ovat käyttäytyneet aggressiivisesti ja jos saamme todisteita tällaisesta käyttäytymisestä, puutumme asiaan välittömästi tilanteen korjaamiseksi. Tärkeintä on se, että kun päätös on tehty, dialogi komission kanssa ei suinkaan lopu, vaan se jatkuu. Me huolehdimme siitä, että päätös pannaan täytäntöön korrektisti ja että pankki kykenee seisomaan omilla jaloillaan niin, ettei valtion apua enää tarvita. Pyrimme varmistamaan sen, että meidän päätöksemme pannaan täytäntöön täysin yksityiskohtaisesti. Samaan aikaan Tämä kriisi pankkisektorilla Euroopassa ei ole myöskään ohi. Meillä on 24 käynnissä olevaa menettelyä, joissa täytyy päättää pankkien uudelleen strukturoinnista ja jotkut näistä ovat aika haasteellisia. Tämä koskee Irlannin pankkijärjestelmää. Siellä tilanne on jo vaatinut EUn ja IMFn tukea valtionvelan vuoksi. Tämä koskee myös neljää saksalaista tapausta Bayern LB muun muassa, HSHB, ja se koskee myös muutamaa tapausta Kreikassa, Itävallassa, Portugalissa ja Sloveniassa. Me odotamme saavamme vielä muutaman tapauksen tänä vuonna sen jälkeen, kun stressitesti on saatu suoritettua muilla alueilla. Jokainen tapaus analysoidaan omanaan, mutta me noudatamme samoja periaatteita arviossamme ja ne tässä lyhyesti läpi. Ensinnäkin apua saavan pankin on pyrittävä pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen. Vaaditaan vahva pääomapohja ja on saatava myös markkinoiden luottamus. On voitava luoda voittoa niin, että voidaan tarjota lainoja yksityisille kotitalouksille ja yrityksille ilman valtion tuen tarvetta. Näin pankkien on keskityttävä perustoimintoihinsa ja hylättävä muut. Toisekseen pankkien pääomanhaltijoiden on sitouduttava kustannusten hallintaan, jotta veronmaksajien taakka kevenee. Taakanjakosopimuksemme tarkoittaa sitä, että pankki maksaa tietyn hinnan valtiolle saamastaan tuesta ja se pidättäytyy osinkojen myöntämisestä osakkeenomistajille kunnes saadaan riittämiin pääomaa kerättyä. Kolmannekseen pankit eivät voi käyttää apua siihen, että ne laajentaisivat toimintaansa suhteessa apua saamattomiin kilpailijoihin. Älkäämme unohtako, että Euroopassa on enemmän pankkeja, joiden ei ole tarvinnut kääntyä julkisen taskun puoleen tukea saadakseen. Pankkien on voitava toimia niin, ettei valtion tukea saaneista pankeista tule niille kilpailijoita. Siksi annetaan tällainen väliaikainen kielto yritysostojen tekemiseen. Jotta kilpailu ei vääristy, pankkien on noudatettava myös tiettyjä hinnoittelusääntöjä. Me olemme tehneet pitkälti sääntelyviranomaisten työtä. Me olemme turvanneet vakautta ja pyrkineet luomaan yhtäläiset toimintaedellytykset kansainvälisille markkinoille. Nyt rinnan tämän työmme kanssa, joka koskee kriisinhallintaa ja ratkaisua, valmistelemme myös pysyviä sääntöjä rahoituslaitosten uudelleenstrukturointia varten, ja nämä astuisivat voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2012, jos markkinaolosuhteet sen sallivat. Joka tapauksessa olemme valmiita soveltamaan uutta säännöstöä ensi vuoden alusta. Yleisesti ottaen valtionapupolitiikka on luonnollinen täydenne sille, että saadaan nämä markkinat toimimaan paremmin. Tästä lyhyesti muutama esimerkki. Esimerkiksi mobiilimaksujen alalla me tarkastelemme yhteensopivuutta, hallintoa, standardointia, avoimuutta. Ja sitten sääntelyaloitteiden kanssa, joita te nyt käsittelette, meillä on monia eri juttuja, joissa tutkitaan rajat ylittäviä maksuja, kuluttajien maksuja luottokorteilla – ja miten nämä veloitetaan ja miten maksut tapahtuvat. Samanlaisia maksukortteihin liittyviä sääntöjä on tehty sitoviksi. Me jatkamme myös tutkimuksiamme Visa Europein kanssa rajat ylittävistä maksuista ja luottokorttimaksuista yhdeksässä jäsenvaltioissa. Meillä on kaksi muuta, Thomson Reuters ja Standard ja Poor's, joiden kohdalla käy ilmi, että me pyrimme rankaisemaan tai seuraamaan tiukasti yrityksiä, jotka käsittelevät tätä koskevia tietoja. Thomson Reutersin kanssa on kyse arvopaperien identifioimiskoodeista, jotka ovat tarpeen asiakkaille, jotta he saavat yritystä koskevia tietoa äh, kilpailijoilta. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Tämä luokin esteen sille, että voisi siirtyä yhden palveluntarjoajan parista toiseen. Standard Poor'sin kohdalla nämä tapaukset koskevat kansainvälisten arvopaperien identifiointinumeroita yrityksellä on monopoli näiden koodien antamisessa, ja se on annettu Yhdysvalloissa. Meillä on syytä epäillä, että Standard ja Poor's ehkä veloittaa liikaa tällaisten identifioimiskoodien käytöstä ja myöntämisestä. Ennen kaikkea käyttäjät joutuvat maksamaan lisenssistä, vaikka ei ole olemassa minkäänlaisia teollista tai tekijänoikeuksia, jotka näihin numeroihin liittyisivät, koodeihin liittyisivät tarvitaneen lisää avoimuutta ja vakautta. Tämä liittyy siihen, miten CDS-markkinat toimivat. Tällä hetkellä me keskustelemme siitä, mikä on paras toimintamalli ja toivon, että seuraavien lähiviikkojen aikana voin vastata joihinkin kysymyksiin. Lisäksi vielä eräs ilmiö, joka on nähty viime kuukausina, on kiinnitetty paljon huomiota Deutsche Börsen ja New Yorkin ja Euronextin mahdolliseen yhdistymiseen. Mm, mahdollisesti tämä päätyy meidän valvontaamme EUn yritysostosääntöjen mukaisesti. Jos näin käy, me tarkastelemme sitä huolellisesti. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, olisi vielä paljon muutakin sanottavaa, mutta minulle myönnetty aika on nyt päättänyt, joten pitäydyn muista kommenteista. Kiitoksia. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia kovasti. Minulla on puhujalista jo tässä valmiina, eli luen sen. Niitä tiedätte, oletteko sillä vai ei tai jos haluatte, niin ilmaiskaa se. Gauzes, Andrea Schwab, Sophie Intveld, Marcus Verber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else wanting to go on the list? Onko vielä joku, joka haluaa listalle? Selvä. Jean-Paul Cousins, olkaa hyvä. Madame le commissaire, merci. Kiitoksia komission jäsen puheenjohtaja. Esititte tänään erityisen sisältörikkaan johdannon. En lähde näihin hankkeisiin puuttumaan, mutta aivan yksityiskohtaan haluaisin tarttua, jonka äsken esititte. Eli puhuitte pankkien taloudellisesta tasapainosta. tasapainosta. Joskus tasapainotilannetta on väärällä tavalla hyödynnetty. Esimerkiksi niin, että on valoitettu tietyistä palveluista. Te varmasti tunnette hyvin, miten pankit keskenään toimivat näissä tilanteissa. Kun analysoidaan SEPA-aluetta, niin tämä ongelma varmasti siellä nousee esille. Haluaisin tietää, aiotteko te ottaa huomioon ja pohdintaan sen, että mitä näiden komissioiden takana oikeastaan on, kun ajatellaan pankkitoimintaa. Jos nämä palkkiot, nämä komissiot poistettaisiin yhtäkkiä, niin luonnollisesti kuluttajien kannalta tämä tarkoittaisi sitä, että nämä transaktiot kallistuisivat. Ja minun mielestäni pahempi olisi se, että hinnat ikään kuin piilotettaisiin sillä tavalla – että tällaisen maksutoiminnon kustannus sitten heijastuisi muihin pankkipalveluihin, ja sitä ei voida millään tavalla ennustaa. Minulle on sanottu, että tämä voisi jopa 35 prosentilla kallistuttaa yksityishenkilön pankkipalvelujen hintaa. Te tietysti pyritte siihen, että hinnat ovat, ovat näkyvissä, ne ovat paljaina, puhtaina, ja tästä pitää pitää kiinni. Miten, mitä näytä tässä tilanteessa toimia? Oui, merci, madame la présidente, merci, monsieur Gossez. Bon, c'est question de MIFS. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Niin, tämä kysymys, joka, joka koskee MIFIä, eli näitä maksuja, niin meidän on tätä asiaa mietittävä. Minä viittasin tähän seikkaan ja tekin, mutta minä en tarkoittanut ihan samaa asiaa, kun minä puhuin näistä tällaista maksuista, miten tämä nyt sanoisi. Eli pitää olla toisaalta luottokortteja, toisaalta pankkikortteja. Sa, sa se, eh. Niin sepässä on näitä suoria maksuja. Niin tämä on siis yhden tyyppinen maksu. Meillä on Mastercardin osalta tehty päätös, ei ole poistettu näitä maksuja, mutta sanottiin, että pankkikortin osalta tämän maksun pitää olla 0,2 prosenttia ja luottokortin osalta 0,3 prosenttia. Ja tämä lasku, toimitus tehtiin niin, että katsottiin minkälaiset kulut aiheutuvat siitä, että ei makseta käteisellä, vaan luottokortilla. Eli tämä laskutamis on tehty ja Mastercard hyväksyi myös tämän ehdotuksen myös Visa Europe sen hyväksyi pankkikorttien osalta, ei kuitenkaan luottokorttien osalta. Visa Europein suuntaan meillä on vielä tämä asia auki. Pankkikortin osalta tehtiin päätös 0,2 prosentista, luottokorteista vielä neuvotellaan ja pitää vielä katsoa sitten tarkemmin, miten nämä kustannukset pitäisi paremmin laskea. Minusta olisi hyvä, että tämä olisi avointa ja selvää, kun minä käytän pankkikorttia ja käyn ostamassa maitoa ja voita, niin en minä tiedä, minkä lainen maksu tästä nyt aiheutuu sille myymälälle, joka saa minun maksuni kar- eh, luottokortin kautta, että minkälainen summa heidän maksetaan siitä pankille. Minä sitä tiedä. Toinen asia on sitten tämä direct debit asia. Eli täällä parlamentissa nyt käsitellään direktiiviä, jonka me olemme esitelleet. Suuressa määrässä jäsenvaltioita ei ole olemassa tämän tyyppistä maksua ollenkaan. Sitä ei siis ole. Monessa maassa tämä hoidetaan hyvin avoimesti ja tiedetään ihan tarkkaan, minkälaista maksusta on kyse. Käyttäjä voi kysyä, mikä tämä suoravaltuusmaksu on, ja hän voi sitten mennä toiseen pankkiin, jos siellä hinta on alhaisempi. Joissain maissa ei kuitenkaan ilmoiteta avoimesti, ihminen ei voi tietää, kuinka paljon hän maksaa, kun pankilla on tämän tyyppisiä maksuja maksettavana, en minä saa sitä tietoa minä saan siitä tietoa joskus silloin, kun käytän pankin jotain tiettyjä palveluita, mutta en muita palveluita käyttäessäni. Ja tämähän ei ole kilpailun kannalta hyvä asia ollenkaan, ei käyttäjän kannalta, eikä myöskään näiden luottolaitosten kannalta. Asiasta on, maksettu palli, on puhuttu paljon ja minä olen valmis yhtymään tähän ajatukseen, että sitä pitäisi lisää tutkia, sillä on olemassa sellaisia laitoksia, jotka eivät ole tyytyväisiä. Kiitos seuraavana listalla, Andreas Schwab. En usko, että aika on nyt kortilla, mutta ihan vain sen takia, että tiedän, kuinka kauan puheenvuorot kestävät, niin käytän kelloa. Komissaa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kiitokset siitä, että olette täällä tänään. Ensin kasvaisin mielellä, vastaisin mielelläni tuohon, mikä koskee näitä yleishyödyllisiä palveluita ja paljon joustavampaa lähestymistapaa, jotta voidaan arvioida sen tilanne. Mielestäni on erittäin myönteistä, että te yritätte saada nämä eri yleishyödyllisten palvelujen muodot arvioitua eri tavoin, mutta minusta meillä pitää olla intressi myös siinä, ettei tätä kautta synny epätasapainoisia sisämarkkinoita. Kun tarkastelen pitkällä aikavälillä tuota vaaraa, jonka itsekin kuvasitte, että yhä useammat jäsenvaltiot yrittävät eh, näiden yleishyödyllisten palvelujen kautta kautta torjua markkinamekanismit, niin me tarvitsemme kyllä tasapainoisen lähestymistavan. Toisaalta huomioimme yleishyödyllisten palvelujen kirjon, mutta toisaalta säilytämme sisämarkkinat Euroopan Toisekseen haluaisin mielelläni puhua kilpailupolitiikasta. Ymmärsin, että tiesittekin jo tämän valiokunnan perustaneen tätä koskevan työryhmän. Olisin iloinen, jos voisimme käydä siinä kanssanne rakentavaa vuoropuhelua. Etenkin olen sitä mieltä, että tässä kilpailupolitiikan vuosikertomuksessa, jonka pian esitätte, voisimme lähestyä joitakin aiheita vähän perustellummin, syvällisemmin kuin tähän asti. Tärkein aihe, jota tähän asti olette käsitellyt, koskee ryhmäkannetta – Komissiolla on jo pitkään ollut tavoitteenaan saada kuluttajille parempi e, korvaus silloin, kun he ovat kartellin uhreja, mutta toisinpäin tietysti joudutaan kysymään, miltä toimivaltuudelta tämä lähdetään tekemään. Siksi mielestäni meidän pitäisi keskustella vaihtoehtoisista malleista. On olemassa sellainenkin ehdotus, että komissio voisi vääristyneen kilpailun uhrien kohdalla tutkituttaa, minkälainen syntynyt vahinko on ja velvoittaa yritykset hyvittämään syntynyt vahinko suoraan uhreille. Tämä olisi hyvin selkeä, ei niinkään monimutkainen ja kustannuksiltaan hyvä malli. Olisi hyvä, jos komissio voisi tätä jo pohtia. Kiitoksia. Kiitos, herra Schwab. Mitä tulee tämän ensimmäiseen kysymykseen, ilman muuta tarkoitukseni on päästä eroon kaikenlaista vääristymistä sisämarkkinoilla ja olen vakuuttunut siitä, että niiden ideoiden avulla, joista komissio kollegana huomenna kertoo, ja joista sitten käydään viimeinen poliittinen keskustelu ennen kuin laadimme konkreettiset esitykset, joka tulisi 2005 paketin tilalle, niin olen aivan vakuuttunut, että tämä ei mitenkään vääristä sisämarkkinoita päinvastoin. Meidän päätöksemme tämä paketti, joka koskee valtion apuja silloin, kun kyseessä ovat taloudelliset yleishyödylliset palvelut, Tämä edistää sitä, että vääristymiä ei tule. Minä olen tässä korostanut paria seikkaa, joita suurin osa niistä henkilöistä on tukenut, jotka ovat osallistuneet näihin kuulumisiin ja keskusteluihin. Ensinnäkin pitää yksinkertaista järjestelmää kaikille niille palveluille, erityisesti paikallisille palveluille ja yleensä yhteiskunnallisten palvelujen kannalta siis sellaisten palvelujen kannalta, joilla ei pitäisi olla liian monimutkaisia säännöspuitteita ensinnäkin siksi, että ne ovat hyvin rajallisia palveluita – mittakaavaltaan, eivätkä ne vaikuta sitten mitenkään merkittävästi suuressa osassa tapauksia sisämarkkinoiden, sisämarkkinoilla käytävään kauppaan, eli yhteisön sisäiseen kauppaan. Tämä on yksi ehto valtion tuille. Ja sitten toisaalta niissä ei pystytä erikseen pitämään kirjanpitoa siitä, mm, mitä, miten tätä yleishyödyllistä palvelua hoidetaan. Tätä asiaa on kommentoidu monen otteeseen ja minusta tuntuu, että nykypuitteet eivät huomioi sitä, että on erilaisia yleisiä palveluita Euroopassa. Osa näistä palveluista kerta kaikkiaan unohtuvat nykyisissä puitteissa. Me haluamme siksi saada aikaiseksi sellaiset puitteet, että yksinkertaistamalla ja ottamalla huomioon sen, kuinka erilaisia yleishyödyllisiä palveluita on, voitaisiin todellakin toimia niin kuin haluamme. Meitä kiinnostaa erityisesti ne palvelut, jotka saavat yleistä julkista rahoitusta, koska ne hoitavat julkista palvelua, yleisöllistä palvelua ja jotka pystyvät vääristämään markkinoita. Meidän on pyrittävä paremmin katsomaan, miten voidaan suorittaa oikeanlainen korvaus, niin kuin tuomioistuinkin on määritellyt, mutta tämän lisäksi on tärkeää ei ainoastaan meille, jotka valvomme valtion tukia, vaan myös kansalaisille – Eli tärkeää on se, että jos jonkun palvelun harjoittaja saa julkista rahaa, niin siitä on tehtävä selvitys ei ainoastaan kirjanpidon osalta, vaan myös sitä, että nämä rahat on mahdollisimman tehokkaasti käytetty. Eli kun saadaan julkista rahaa, niin on vaadittava myös palvelun tarjoamisen tehokkuutta. Ja haluamme tässä asiassa edistyä, jos ajatellaan suuria yleishyödyllisten palveluiden tarjoajia. Nehän voivat vääristää sisämarkkinoita. Me siis olemme tästä samaa mieltä. Ja sitten toinen seikka. Olen kuullut, että tämä Task Force on perustettu kilpailuasioita käsittelemään. Tämä on hienoa, jos haluatte pitää kokouksen Task Forcein jäsenten ja meidän välillämme työohjelman osalta, ei ainoastaan mitä tulee seuraavaan kilpailutiedotteeseen, tiedotteeseen, vaan myös liittyen erilaisiin aloitteisiin. Monen niistä, moni on tullut tänään jo mainittua, mutta niitä on muitakin sellaisia aloitteita, jotka liittyvät meidän vastuualueisemme, mutta ihan riippumatta siitä, kuka tässä on vastuussa päätöksenteosta yleistä se on komissio, mutta joka tapauksessa minä haluan, että parlamentti on koko ajan mukana meidän työssämme ja keskusteluissamme ja haluan ilmoittaa parlamentille koko ajan siitä, miten edistytään näiden eri aloitteiden valmistelussa. Ja sitten lopuksi liittyen ryhmäkanteeseen haluaisin vielä toistaa, että tällä hetkellä meillä on kuulemisprosessi, joka liittyy horisontaalisiin lähestymistapaan, eli liittyen kuluttajiin, ympäristöseikkoihin, kuten sanoin jo Vivian Reding, John Dali ja minä itse työstämme tätä asiaa. Ja sitten loppuvuodesta sen jälkeen, kun tämä kuuleminen loppuun käyty. Teemme päätöksemme ja tämän päätöksen pohjalta sitten oikein mielelläni tulen teidän kanssanne keskustelemaan niistä periaatteista, joihin perustuu meidän ehdotuksemme ja miten sinne pitää ottaa mukaan tämä ryhmäkanne. Kiitos. Sophie. Kiitos. Seuraavana Sofi. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Ensinnäkin minä pitkälti tuen sitä, mitä kollega Schwab jo sanoi, mutta haluaisin vähän enemmän yksityiskohtia parista eri seikasta. Ensinnäkin, kun te vastasitte herra Gozesin kysymykseen näistä kuluista, monenvälisistä toimitusmaksuista, minä haluaisin ottaa esille nämä kortit ja niihin liittyvät maksut. Ja teidän vastauksessanne te tunnutte ilmentävän, että ette ole varma, eteneekö tämän alan kehitys riittävän nopeasti, jotta voidaan nähdä todellisten markkinoiden syntyvän. Ja edelleenkin on mahdollista, että tästä syntyy duopoli te ilmeisesti pohditte lainsäädäntöaloitteita tai politiikan aloitteita. Onko näin todella vai oletteko nyt jo tyytyväinen siihen, että asiat kehittyvät mielestänne riittävän nopeasti? Sitten tämä Montecruz-paketin uudistaminen hyvä kuulla, ettei teidän tavoitteenanne ole tehdä esityksiä, jotka sallisivat kilpailun vääristymisen, mutta mehän tiedämme myös, että paineita on. Ja mietinkin, kun Euroopan parlamentti vuonna 2005 otti kantaa tähän pakettiin, me pyysimme kattavaa arviointia muutama vuoden kuluttua, enkä muista sellaista arviointia nähneeni, eikö sen pitäisi olla pohjana uusille ehdotuksille sen sijaan, että vain puhutaan politiikkaa, eikö pitäisi ensin arvioida tämänhetkisen paketin vaikutus ennen kuin lähdetään tutkimaan uusia ehdotuksia. Tässä mielessä on kyllä sanottava, että työllisyysvaliokunnan päätöslauselma yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista on äärimmäisen huolestuttava. Minusta on vahinko, ettei tämä valiokunta ole ollut siinä sen paremmin mukana. Sitten lopuksi vielä tästä meidän talousvaliokuntamme kilpailuasioiden työryhmästä ja teidän halukkuudestanne tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Mielelläni hän tällaisesta kuulen ja toivon, että tämä työryhmä parantaa meidän yhteistyötämme, koska täytyy sanoa, että viime vuosina olemme joka vuosi hyväksyneet päätöslauselman, siinä on vaatimuksia, kommentteja, saamme komissiolta ystävällisen vastauksen, mutta kovin paljon ei tunnu tapahtuvan. Ja toivon tosiaan, että jos teemme yhteistyötä tämän työryhmän pohjalta, se osoittautuu hyödylliseksi. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, edustaja Intveld. Ensinnäkin monenväliset toimitusmaksut ja maksu- ja luottokortit. Tässähän on kyseessä de facto duopolitilanne monestakin näkökulmasta katsottuna. Ei tietenkään kaikilla alueilla, mutta joka tapauksessa. Olin hieman tässä nyt ristitulessa, kävin kahta keskustelua yhtä aikaa. Seuraan kyllä uusia aloitteita, joilla saataisiin ikään kuin uusi avaus näille markkinoille. Toivottavasti uusia toimijoita näille markkinoillekin tulee. En tietenkään voi olla tästä varma, koska se eh, riippuu markkinaolosuhteista ja uusien markkinoille tulijoiden kyvyistä. Jos havaitsen esteitä markkinoille tulolle, niin luonnollisesti reagoin välittömästi kilpailun näkökulmasta. Mutta en minä tietenkään itse voi olla luomassa mitään tehokkaita toimijoita markkinoille. Tiedän kyllä, että on äh, hankkeita ja, äh, ja kiinnostuneiden ryhmiä, jotka pyrkisi, pyrkivät näille markkinoille, ja olen kyllä tyytyväinen, jos he tässä onnistuvat. No sitten sääntely. Ja aivan erityisesti sääntely, kun ajatellaan näitä monenvälisiä toimitusmaksuja. Keskustelin edustaja Gosesin kanssa nimenomaan Direct Debit aiheesta. Nyt puhutaan uudesta sääntelystä, uudesta asetuksesta maksuja luottokorttien osalta. Toistaiseksihan siellä ei ole asetusta, me, ei ole sääntelyä. Yhdysvalloissa on tehty viime vuosina aloitteita ja uusia, uutta sääntelypuitteistoa nimenomaan tällaisille korteille. Hiljan tässä Luin Yhdysvaltojen lehdistä artikkelin, joka oli varsin kriittissävyinen tämän alan sääntelyn suhteen. Eli siellä tuotiin esille kielteisiä seikkoja kuluttajien näkökulmasta. Minä luonnollisesti käytän käytössäni olevia välineitä, kilpailupolitiikan välineitä tähän, tässäkin kysymyksessä, mutta aina on mielessäni kysymys siitä, että mitä jos loppujen lopuksi sitten saisimme jonkinlaisen asetuksen, joka säätelisi luotto- ja maksukorttien käyttöä? Tämä kysymys kuitenkin minulla pyörii mielessä jatkuvasti. No sitten SCIt. E Meillä on arviointi, raportti ja komissio hyväksyy tiedonannon. Olen unohtanut sisällyttää kommentit tästä omaan johdantopuheenvuorooni, mutta meillä on kyllä laaja arvio. Me saamme jäsenvaltiolta nyt lausuntoja, eri sidosryhmiltä lausuntoja ja tietenkin pohdimme myös omia kokemuksiamme vuodesta 2005 lähtien. Ja tämä sitten liitetään huomenna hyväksyttävän tiedonantoon liitteeksi. Olen tyytyväinen, että voin tehdä työryhmän kanssa läheistä yhteistyötä. Jos työllisyysvaliokunta haluaa olla mukana tässä, niin luonnollisesti olen, olen tyytyväinen. Olen aina tyytyväinen, kun saan teidän kanssanne tehdä yhteistyötä. Tämä on kyllä hyvin paljonkin tarpeen, tämä yhteistyö. Jos katsotte, että te haluatte tehdä yhteistyötä kabinettini yksikköni kanssa useammassakin aihealueessa, niin kertokaa tästä minulle. Me olemme tyytyväisiä joka kerta, kun tämä tilaisuus meille tarjoutuu. Mutta, tässäkin on mutta, niin kuin monissa asioissa, vuoropuhelu, näkemysten vaihto, keskustelut eivät tarkoita sitä, että näissä kysymyksissä te olisitte eh, pelkästään täysin vastuussa vuoropuhelu ei tarkoita sitä, että, että minä olisin yksin vastuussa tai komissio olisi yksin vastuussa, vaan te tietysti yritätte vaikuttaa minuun ja saada minut omaksumaan teidän näkökulmanne. Lissabonin mukaisesti me käymme näkemysten vaihtoa ja varmaankin 90 prosentissa tapauksista me pääsemme yksimielisyyteen, mutta täytyy muistuttaa, että aina jää tämä 10 prosenttia. We'll try, we... Varmasti me yritämme, mutta en, emme kenties aina voita. Peter Skinner on työryhmässä mukana. Eli hän pääsee tässä puhujalistalle. Peter. I'll be brief then in that. Kiitos puheenjohtaja. Puhun sitten lyhyesti. Haluaisin onnitella siitä, että olette puuttunut tähän rahoituspalveluasiaan, josta minä olen erityisen kiinnostunut ja sitten haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että avoimuuden puute on tässä tärkeää, Näin me pysty ymmärtämään, mistä on kyse. Te mainitsitte stressitestin, on tärkeää, että se on hyvin avoin ja läpinäkyvä. Ja aiotteko te auttaa, edesauttaa sitä, että tässä näin käy? Aikooko komissio katsoa muitakin pankkirakenteita esimerkiksi säästöpankkeja ympäri Euroopan. Nämähän ovat saaneet aika paljon etua ja näitä varoja on käytetty ehkä sillä tavoin, miten ne olisi pitänyt tehdä. Tämä ei liity mitenkään tähän eh, kriisiin, mutta tässä on ehkä oltu sen uhreja. Te mainitsitte New Yorkin pörssin ja Saksan pörssin. On tärkeää, että nämä huomioidaan. Meidän on myös otettava se eh, esille silloin, kun puhutaan muusta lainsäädännöstä, mitä täällä nyt käsitellään, esimerkiksi johdannaiset. Tätä ei saa unohtaa. Kiitos, olen täysin samaa mieltä siitä, että on toimittava avoimesti. Läpinäkyvyys on aina tärkeää, erityisesti kun kyse on rahoitusmarkkinoista. Ja te lainsäätäjänä, teillä on paljon töitä. Meillä on aloiteoikeus näiden säädösten osalta, mutta lopullinen päätös on teidän ja neuvoston käsissä. Te päätätte, millä tavoin avoimuus voi meitä auttaa niin, että meillä on vakavaraisempia rahoituslaitoksia ja voidaan näin suojata sitten näiden laitosten asiakkaita, sillä avoimuuden puute on aina suuri vaara kilpailun näkökulmasta, mutta se on myös vaara vakavaraisuudelle, niin kuin tämä kriisi on opettanut. Minä todella toivon, että seuraava stressitesti harjoitus onnistuu. Ja sitten säästöpankkien eduista en ole täysin samaa mieltä yleisesti ottaen. Tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelun aihe kyllä. sillä meidän on nyt ymmärrettävä, että eri rahoituslaitoksilla on erilainen lainsäädännön muoto, kun heitä kaikkia valvotaan ja kunhan on samanlaiset vakavaraisuussäännöt, jotka niitä koskevat. Tapaus, jonka parhaiten tunnen, ovat espanjalaiset säästöpankit. Siellä tilanne on tällainen. Joillain niistä Espanjassa on ollut ongelmia, mutta tämä ei liittynyt mitenkään lainsäädännöllisiin puitteisiin tai valvontaan, vaan tähän kiinteistökuplaan. Ja tämä liittyy sitten makrotason valvonnan puutteeseen ja tämä johti sitten tämän systeemisen riskiin, sillä makrotason valvonta ei tähän asti ole ollut. Tämä on yksi suurimpia puutteita. Ja sitten kolmanteen kommentin voitaisiin yhtyä. Meidän on käsiteltävä Deutsche Börsen ja, Jörgen Nextin fuusio heti, kun tästä saadaan tietoa. Virallisesti tähän asti meillä on vain epävirallisia kontakteja virallista tietoa ei ole vielä tullut perille, en tiedä koska se tulee. Ja kun tätä fuusiota analysoidaan, meidän on koordinoitava hyvin työtämme teidän kanssa ja neuvoston kanssa kaikkia niitä, jotka käsittelevät johdannaislainsäädäntöä ja siihen liittyvää aloitetta. Päätökset, jotka liittyvät tähän Deutsche Börse euronext tapaukseen Kaikki nämä asiat liittyvät läheisesti toisiinsa, eli niistä on puhuttava seuraavan kuukausien aikana. Kiitos. Thank you very much. Uh, Ma- Kiitos, Markus. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin pyytää, että myös puheenvuorojen jako tapahtuu, kuten komissiolta odotamme, siis ei syrjien ja avoimesti. En tiedä, miksi yhtäkkiä jouduin puhujalistalla näin kauas taakse, mutta se lienee nyt ollut teidän päätöksenne. Komission jäsen, te puhuitte pankkien uudelleenstrukturoinnista ja valtion tuen arvioinnista, mitä pankkeihin tulee te viittasitte yleisesti Irlannin pankkeihin ja neljään saksalaiseen pankkiin, joista kolme on Landesbank-rakenteita, eli julkisoikeudellisia pankkeja. Kysymys mielestäni kuuluu, voiko komissio, kuten te eh, lausunnossanne sanoitte, mitata samalla mittatikulla sellaista maata kuin Irlantia, joka ylipäätään kieltäytyi aluksi käynnistämästä uudelleenstrukturointiprosessia. Koko maa joutui olemassa olossaan vaakalaudalle ja nyt Euroopan veronmaksajat joutuvat tästä maksaamaan. Miten tätä voidaan arvioida? muka samoin kuin näitä Saksan landesbankeja, jotka ovat aina säilyttäneet vastuullisuutensa. Ja nyt kysytäänkin, onko komissio säilyttänyt sen vastuunsa huolehtia siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa taataan toimintakykyiset pankit niin, että eri tehtävänasetteluja eri jäsenvaltioissa mitataan samalla mittatikulla. Haluan sanoa tämän vielä hyvin selvästi. Minun maassani ei juurikaan löydy ymmärrystä sille, että meidän on nyt irlantilaisille annettava veronmaksajina rahaa, koska tuo maa, Irlanti, on antanut omille pankeilleen elintakeet paljon yli koko maan taloudellisen toimintakyvyn, kun taas Saksassa toimintakykyiset pankit ovat toiminnassaan uhanalaisia tai niitä uhkaa sellainen uudelleenstrukturointi, että niiltä uhkaa mennä toimintakyky. Mielestäni tässä ei mitata yhdellä ja samalla mittatikulla. No, no estoy seguro de entender eh, exactamente el sentido de sus... Eh, de... En aivan täysin ymmärtänyt sitä, mihin te pyritte kysymyksellenne, mutta vastaan kuitenkin. Kenties ehkä kuitenkin sitten ymmärsin, mitä tarkoititte. Ensimmäisessä johdantopuheenvuorossani puhuin siitä periaatteesta, jonka perusteella me valvomme sitä valtion tukea, jota kriisin aikana on myönnetty. Valitettavasti monet pankit ovat olleet tässä saajana. Sanoin, että monia päätöksiä on jo tehty ja niitä täytäntöön pannaan. Ja luonnollisesti me valvomme niitä hyvin tarkkaan. En tietenkään lähde kaikkia näitä päätöksiä nyt tässä listaamaan, mutta Ne liittyvät isoihin brittipankkeihin muun muassa, jotka jo vuoden 2009 lopussa joutuivat ilmoittamaan merkittävistä uudelleenjärjestelyistä. Ja hieman korjaamaan näkemystään liiketoimintamallistaan. Ja näissäkin valtio on sitten osallisena. Julkista rahoitusta on Isossa Britanniassa näihin pankkeihin sitten syötetty. Niin ikään Belgiassa on tehty kolmen suuren pankin osalta vastaavanlaisia päätöksiä Alankomaissa, saman tapaan Saksassa. Tietyt merkittävät rahoituslaitokset, kuten Commerzbank ja myös Landes, vankeissa on Baden-Württembergissä muun muassa ja muuallakin tällaisia uudelleen järjestelyjä käynnissä, rakenneuudistuksia. Saksassa on käynyt niin, että tietyt rakenteet on täytynyt kokonaan purkaa. On likvidoitu ikään kuin rahoituslaitoksia aivan täysin. Hyvin pieniä säästökassoja muun muassa Espanjassa on likvidoitu. Ne ovat lopettaneet toimintansa. Todellakin valtava työsarka on hoidettu päätösten kautta. Näissä päätöksissä on pitänyt ottaa huomioon ensinnäkin liiketoimintamalli, niin että uudelleenjärjestelyt ovat saaneet aikaiseksi sitten sellaisen toimijan, joka on elinkelpoinen ja jotta markkinoille syntyisi mahdollisimman vähän häiriötekijöitä. Luonnollisesti pitää muistaa myös tallettajien, osakkeenomistajien kantama taakka, eri, eri asianosaisten kantama taakka. Eli ne, jotka ovat sijoittaneet, niin luonnollisesti joutuvat tässä maksumiehiksi. Tämä prosessi on sellainen, että komissio on hyväksynyt neljä tekstiä. Meillä on mustaa valkoisella näistä. Näiden periaatteiden pohjalta me olemme toimineet rahoituslaitosten uudistuksissa. Emme ole vielä päässeet yksimielisyyteen näissä tietyissä tapauksissa, jotka mainittiin. Tilanne on vielä avoin. Irlannissa kaikki rahoituslaitokset eivät tietenkään ole samassa tilanteessa. Anglo-Irish luonnollisesti. Sitten Back of Ireland, siellä on uudelleenjärjestelyt käynnissä, rakennemuutos ja on myös muita rahoituslaitoksia, neljä Saksassa, jotka ovat samassa jamassa. A partir de su... Me keskustelemme heidän kaikkien kanssaan, otamme huomioon kunkin tapauksen yksityiskohdat, kaikki tällaiset uudelleenjärjestelysuunnitelmat ovat erilaisia ja meidän vastuullammehan on se, että toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti eikä tule vääristymiä tai että ne ovat mahdollisimman pieniä. Minä en voi yhtyä tähän teidän analyysiinne kun näin verrataan Saksan ja Irlannin pankkeja. Tilanne on täysin erilainen hyvin monesta syystä. Tämän valikonen jossain tilaisuudessa olen kyllä valmis menemään kaikkiin yksityiskohtiin. Tietysti siinä tulee luottamuksellisuuden rajat vastaan, mutta en voi kuitenkaan yhtyä tähän analyysiin, eli siihen ajatukseen, että tässä maksamme Irlannille, miksi meidän pitäisi ponnistaa enemmän kuin on tarve Saksassa. En voi yhtyä tähän analyysiin. Thank you, Vicky. Viki, ole hyvä. I'm afraid I have a couple of questions. Yritän puhua lyhyesti. Minulla on pari kysymystä. Voisitteko olla hieman täsmällisempi Saksan pörssin ja nykin suhteen? Ajoituksen suhteen tietysti. Tässä on nyt jo mennyt useita kuukausia siitä, kun ensilmoitukset tulivat, ja tällä välin Tietysti me tutkimme oma tilannetteemme ja he omaa ajoitustaan siellä. Eli minkälainen prosessi tässä on odotettavissa ajoituksen näkökulmasta? Ja sitten se, mitä sanoitte Iranin pankeista. Irlannista on kuulunut sellaisiakin ääniä, että ei voida enää sijoittaa enempää varoja näihin pankkeihin. Eli toki niidenkin pitäisi kantaa oma taakkansa tästä maksurasituksesta. Tällä voi olla vaikutuksia myös muihin jäsenvaltioihin. Kenties voisitte kommentoida tätä hieman. Ja varsinainen kysymykseni liittyi auditointiin. Tietysti siellä tarkastajat keskittyvät tiettyihin yrityksiin. Haluaisin nähdä enemmän kilpailua tällä alalla. Meillähän on tiedonantokin tästä olemassa. Kilpailua haluttaisiin siis lisätä niin, että käytettäisiin esimerkiksi pakollista kierto rotaatiojärjestelmää niin, että eh, tilitarkastaja pitäisi vaihtaa aina tietyn ajan välein. Yritykset toki ymmärtävät tämän rotaatiojärjestelmän, mutta siellä on erilaisia näkemyksiä, halutaanko sitten pienempään yritykseen turvautua. Varmasti teillä on tästä lisätietoa ja parempi ymmärrys. Okay, thank you, thank you very much. Well, first of all, Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin en minä pystynyt ennakoimaan sitä, milloin kaksi yksityistä yritystä päättävät tehdä ilmoituksen komissiolle tästä sulatumista. En minä tiedä. Hehän tämän päätöksen tekevät, enkä minä. En minä tiedä komissiona. Kuten jo sanoin, minä olen saanut tietoa molemmilta osapuolilta niiden tarkoituksesta yleistä tietoa. En mitään sen tarkempaa kuin mitä tiedotusvälineistä löytyy. Minä tapasin molemmat, ne pyysivät alustavaa tapaamista ja halusivat kertoa suullisesti sen, mikä kirjaisesti on jo nähty. Ja sekä Euronextin että Deutsche Börsin edustajat kertoivat minulle, että jossain vaiheessa tulemme teidän pääosastollenne kertomaan ja antamaan virallisen ilmoituksen tästä yhdistymisestään, eli en tiedä siitä sen enempää. Tämä analyysi on tehtävä siinä vaiheessa, kun ilmoitus tehdään – ja analyysi tulee olemaan aika lailla monimutkainen, jos ajatellaan meidän lainsäädäntömme, joka koskee yrityssulautumia, niin siinä on erilaisia vaiheita ja on todennäköistä, että kun tästä yhdistymistä ilmoitetaan, niin siitä tulee yksi niitä tapauksia, joiden osalta on mentävä vaiheeseen kaksi. Tämä on nyt vain alustava kommentti ilman mitään virallista tietoa. Ja sitten irlantilaisiin pankkeihin. Me analysoimme niiden tilannetta, mutta työskentelimme myös Troikassa, joka neuvottelee Irlannin viranomaisten kanssa tämän ohjelman täytäntöönpanosta, joka on EUn ja IMFn kanssa siis hyväksytty. Ja nämä ehdot, niistä keskustellaan juuri näinä tunteina uuden Irlannin hallituksen kanssa. En tiedä, mitä seuraava Euroopan neuvosto asiasta sanoo perjantaina, mutta me seuraamme hyvin tarkkaan näitä keskusteluja, sillä osa niistä vaikuttaa myös niihin onlijärjestelyyn hankkeisiin ja suunnitelmiin, joista minun kanssani on puhuttu. Minä olen tavannut uuden valtavarainministerin ja sanoin, että päätät sitten, milloin olet valmis tulemaan luokseni ja kertomaan uusista asioista, jotka tähän liittyvät, mutta voin ymmärtää, että ennen kuin kunkin pankin yksittäiseen tilanteeseen voidaan paneutua, on Troikan kanssa tehtävää tiettyjä päätöksiä liittyen ohjelmaan. Ja mitä tulee sitten tilintarkastukseen, tämä on säädöskysymys. Kollegani Barnier on kertonut joistain aloitteista, jotka liittyvät tilintarkastusyhtiöihin. Muistaakseni kyseessä oli konsultaatioasiakirjaa, joka julkistettiin kuukausi sitten. Hän mainitsi, ja olen tietysti hänen kanssaan samaa mieltä, että no, tämä on sellainen ala, jolla on paljon keskittynyttä toimintaa vain muutama suuri toimija. Toisaalta olen tässä seuron näitä säädöskysymyksiä, jotka tähän asiaan liittyvät. Tämä rotaatio, jonka mainitsitte, liittyy sääntelyyn nimenomaan. Kilpailuviranomainen ei voi siitä päättää, mutta jos jossain vaiheessa tulee sille sellaisia aspekteja, joihin meidän näkökulmastamme pitäisi puuttua, niin kyllä minä tämän teen. Mutta toistaiseksi kyseessä ei ole niinkään esteistä, vaan nämä ovat kerrankin säädöksiä, joita pitäisi parantaa. Kiitos. No, Kiitoksia. Nyt vielä puhujalistaan. Werner Langen, Ramon Tremosa and Roddy Kratzer and Reese. Ja sitten nythän meillä on 45 minuuttia vielä aikaa, eli kyllä tämä pitäisi riittää. Omalta osaltani voisin vielä palata tähän fuusio, pörssifuusiokysymykseen hieman toisesta näkökulmasta kysymykset, jotka liittyvät toisaalta pörsseihin ja clearing-toimintaan. Luonnollisesti asia on relevantti myös Yhdysvaltain tilanteessa ja historiallisesti siellähän on Treasury Act lainsäädäntö, joka säätelee kysymystä, mutta voi olla, että tämä on sellainen kysymys, joka meidän on otettava esille myös kansainvälisesti, niin että ei synny minkäänlaista kilpailullista ongelmaa. Kysymykseni liittyy siihen, tutkitteko niitä vertailuja, joita on tehty Euroopan ja toisaalta Yhdysvaltain tilanteen välillä ja kenties käytte keskustelujakin niin, että se suoja, mikä on otettu käyttöön Yhdysvalloissa, ei varmaankaan kestä ikuisesti. Ja toinen seikka. Olin kovin kiinnostunut siitä, mitä sanoitte Standard et Poor'sista. Minä olen pyrkinyt esittämään ajatuksia tästä aiheesta ja, ja siitä, pitäisikö olla jonkinlaisia rajoitteita niin, että olisi käytössä avoimemmat kansainväliset standardit. Silloin kun kyseessä ovat teolliset ja tekijänoikeudet, jotka voivat tulla kyseeseen tietyissä tapauksissa, niin minusta aina pitäisi olla lisenssejä käytössä niin, että syrjivyys ei olisi mahdollista. Tällä alalla on käytössä tämän tapaisia sääntöjä. Kenties tämä voisi olla linjassa teidän ajattelunne kanssa ja noin yleisemminkin rahoituspalveluissa, jos meillä on tulossa sellainen äh, järjestelmä, joka on turvallisempi reaaliaikainen raportointi, niin on hyvin tärkeää, että saamme aikaiseksi kansainväliset avoimet standardit ja niitä todella käytetään. Kenties teillä on hieman laajempiakin näkemyksiä tästä aiheesta liittyen siihen, mitä sanoitte Standard Poor'sista. Thank you very much. The, the first question. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tämä ensimmäinen kysymys. En voi lähteä pohtimaan tällaista yritysten yhteissulautumaa, josta ei ole vielä ilmoitettu. Sen sijaan voin sanoa muutaman sanan näistä keskusteluista, jotka tietysti ovat hyvin tärkeitä keskusteluista, jotka koskevat yritysmallia. Kilpailunäkökulmasta minusta on parempi lähteä sellaisista malleista, jotka eivät ole vertikaalisia. Se luo enemmän ähm, kilpailua, enemmän mahdollisuuksia ja on avoimempi yritysmalli. Kun ajatellaan kilpailunäkökulmasta, se on se parempi, jos on yhteensopivuutta. Tässä keskustelussa on joitakin sellaisia tekijöitä, joita te täällä käsittelette ja neuvosto yhtä lailla. Esimerkiksi vaikka meidän alkuperäinen Emir-ehdotuksemme oli hyvin tiukka tältä osin, ellen erehdy sekä täällä että neuvostossa kuuluu ääniä, jotka mieluummin hyväksyisivät tuon vertikaalisen mutta on lainsäätäjien asia päättää tästä. Minä voin vain ilmaista näkemykseni ja kilpailu asioista vastaavana en millään lailla voi sanoa, että vain vastustaisin. Tämä on yksi niistä syistä, miksi vastauksessani Peter Skinnerille ja muille tämän valiokunnan jäsenille totesin, että meidän on oltava yhteydessä tämän prosessin aikana, kun analysoimme tällaista väitettyä, ilmoitettua yhteensulaumaa. En ole edes varma siitä, tuleeko tällainen ilmoitus. Jos se tulee, tästä täytyy ensinnäkin olla varma. Ja tuon työn aikana meidän pitää olla avoimia sen suhteen, miten me eri näkökulmista tämän näemme. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimmistä elementeistä, joita käsitellään. Se on erityisen tärkeä tässä yritysten yhteen sulautumassa ja hyvin tärkeä ajatellen johdannaisten kauppaa ja post-kauppaa, post-trading-kauppaa. Standard Poorsista me käsittelemme tätä tapausta Olemme sitä mieltä, että tämä kansainvälinen arvopaperi tunniste numero on äh, ilmeisesti nyt Standard Poorin monopolina ja meidän mielestämme he veloittavat liikaa näiden tunnisteiden käytöstä ja käyttäjät joutuvat maksamaan lisenssimaksun, vaikkei tähän liity minkäänlaisia teollisia tekijänoikeuksia. Me olemme sitä mieltä, että tässä voisi olla väärinkäyttötapaus ja me keskustelemme tästä Standard ja Poorsin kanssa, analysoimme tätä tapausta. En äh, lähde siitä, että tämä olisi vielä ratkaistu joissakin eh, keskusteluissamme Standard ja Poorsin kanssa joitakin mahdollisuuksia on noussut esille voin jatkossa sitten pitää teidät ajan tasalla siitä, miten nämä keskustelut etenevät. En voi toistaiseksi niitä enempää ennakoida. Sitten kysymys indekseistä. Asetuksen näkökulmasta tarkasteltuna tämä on tietysti hyvin tärkeä kysymys. Tämä ei suinkaan ole ainoa tapaus, jossa tämän tyyppisten indeksien käyttäjä hyödyntää niitä sulkeakseen kilpailijoita pois tai luodakseen kannaltaan edullisen tilanteen markkinoille. Uh, no niin. Ja äh, komissaari. Niin, komission jäsen, minun kysymykseni pankkialan yhtäläisestä kohtelusta saivat jo vastauksen. Niihin minun ei tarvitse enää puuttua, mutta haluaisin viitata toiseen toiminta-alanne, eli kilpailuehtoihin julkisissa hankinnoissa. Teillähän on myös yrityssulaumista toimivalta ne kuuluvat teidän toimintakenttäänne myös valtion tuet ja silloinkin, kun tämä osittain sijoittuu sisämarkkinoiden puolelle. Voimme todeta, että ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa on ollut tarjouskilpailuja, joissa esimerkiksi liikeinfrastruktuurialalla Puolassa eurooppalaiset yritykset eivät ole saaneet sopimuksia, koska työntekijät ovat tulleet Kiinasta alle työsuhdesopimusten maksetuilla palkoilla ja siten aiheuttaneet räikeää kilpailun vääristymistä. Ja toisaalta tämä ei suoraan sovi teidän toimialanne, mutta kilpailun näkökulmasta tämä on äärimmäisen kyseenalaista. Euroopan investointipankki on antanut tukia kreikkalaisille varustamoille niin, että on voitu ostaa laivanrakennuskapasiteettia – Etelä-Koreasta useammalla miljardilla eurolla. Tämän tyyppinen kilpailun vääristyminen ei ole suoranaisesti teidän alanne, mutta vahingoittaa kuitenkin tilannetta Euroopan teollisuuden osalta huomattavasti ja vaikuttaa siten myös työpaikkoihin. Minä olen äh, jo esittänyt teille kirjeellisesti kysymyksiä. Te olette vielä tarjonnut uudelleen tätä yhteistyömahdollisuutta. Minä pyytäisin, että suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin me reagoitaisiin tähän astista nopeammin. Voin esimerkiksi oman kotimaani osalta todeta, että meillä on kilpailua vääristävä, sääntöjen vastainen julkinen hankinta useamman sadan miljoonan euron sellainen suurehko urheiluhanke Nyöbuag-ringin lähellä. E, tämä on kaikki tapahtunut juoksevan käynnissä olevan menettelyn aikana. Me olemme esittäneet tätä koskevia kysymyksiä, joihin yhteenkään ei ole vastattu. Pyytäisinkin, että kun on kyse kilpailukysymyksistä, jotka eivät suoranaisesti koske lainsäädäntöä, neuvoisitte näissä osastojanne vastaamaan parlamentille nopeammin ja sitten tekemään parlamentin kanssa parempaa yhteistyötä. Kiitos herra Langen. Tämä ensimmäinen kysymys ei todellakaan kuulu minulle, vaan Michel Barnieli, joka on sisämarkkinoista vastuussa. Tämä on tapaus, joka mainitaan usein ja ymmärrän kyllä, mistä syystä ollaan huolestuneita siitä, että on olemassa ehkä sellaisia kolmansia maita, joita voi hyödyttää meidän julkisten hankesopimus, tämä avoimuus, samalla kun niissä maissa, joissa nämä yritykset toimivat, tällaisia julkisia sopimuksia ei tehdä avoimesti, vaan eurooppalaiset yritykset suljetaan pois täysin näistä sopimuksista. Te varmasti tästä jo tiedätte, mutta toistan kuitenkin, että Michel Barnier ja Karli Ruht, komissaarit, työskentelevät juuri tämän asian kimpussa, analysoivat siitä ja mietimme sitä, miten me voimme reagoida. Ja tässä on aina kaksi mahdollisuutta. Yksi on se, että määritellään strategia ja tehdään päätöksiä, joiden tarkoituksena on, että muut hyväksyisivät nämä meidän avoimet säännöt Tämä on oikea tie, sille pitäisi lähteä. Ja toinen mahdollisuus, joka joskus mainitaan, on meidän omien etujemme vastainen. Eli sanotaan, että koska muut eivät omissa maissaan, omilla markkinoillaan noudata meidän sisämarkkinasääntöjämme, muuttakaamme näitä sisämarkkinasääntöjä ja luokamme tänne esteitä. Mutta tällöin me kyllä häviäisimme. Eli siksi minusta oikea ratkaisu on se, että pyritään jatkossakin siihen, että tämä ei toistuisi ja pyritään siihen, että kauppakumppanimme omilla markkinoillaan toimisivat näiden pelisääntöjen mukaisesti aivan niin kuin mekin haluamme niitä noudattaa sisämarkkinoilla. Tämä koskee julkisia hankintoja, mutta toinenkin tapaus on ollut esillä, josta on paljon puhuttu. Kyseessä oli kiinalainen yritys, joka Peretsa kilpaili kahden eurooppalaisen yrityksen kanssa, kun oltiin ostamatta, ostamassa kolmatta hollantilaista yritystä. Lopulta kiinalainen yritys vetäytyy tästä, mutta tästä kuitenkin keskusteltiin. Ja meidän pitää sanoa muille, että nyt pitäisi toimia yhtä avoimesti kuin me, mitä tulee investointeihin täällä Euroopassa. Meillä on olemassa mekanismeja, jotka toimivat monessa Euroopan unionin maassa, joilla suojataan meidän etujamme, kansallisia etuja tai turvallisuuteen liittyviä etuja, ylipäänsä kansallinen etu asetan etusijalle, jotta voimme suojautua mahdollisia vaarallisia ulkomaisia investointeja vastaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi ottaa takaisin vanhat tavat valvoa ulkomaiden investointeja, sillä näin me menettäisimme. Meillä on paljon enemmän eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat Euroopan ulkopuolella paljon enemmän kuin ulkomaalaisia yrityksiä täällä Euroopassa. Eli jos lähdetään reagoimaan näihin tapauksiin, jotka ovat huolestuttavia, niin pitää kyllä reagoida. Mutta jos me lähdemme nyt puolustuskannalle, niin me tässä kyllä häviämme. Tämä on vähän niin kuin huonot jalkapallo, Kerrot, jotka ajattelevat, että jos pelataan puolustuspeliä, niin sitten varsakin voidaan voittaa, mutta näin ei kuitenkaan käy. Ja sitten tämä toinen kysymys. On hyvin vaikeaa vastata tapauksiin, joista ei ole vielä päätöstä tehty. Olisi hienoa, jos kuukaudessa saataisiin ratkaisu aikaiseksi. Joskus on tällaisiakin tapauksia, mutta sitten toiset taas ovat sellaisia, että ne ovat aika paljon hankalampia. Minusta tuntuu, että tämä mainitsemanne tapaus on kyllä, siinä ollaan lähellä lopputulosta, siitä on paljon puhuttu, mutta vielä en voi ottaa kantaa, en voi sanoa parlamentille enkä kenellekään muullekaan, miten asia ratkeaa, sillä näin pitkälle ei ole vielä päästy. Toivottavasti kohta päästään tähän. Werner haluaa vielä palata tähän lisäkommentilla. Das Problem ist, Herr Kommissar, äh, dass Sie aufhören. Niin, komission jäsen ongelmanahan on se, että mainitsitte komission jäsen Barnien. Tämä on aivan oikein, mutta näyttää siltä, että komissiossa ei ole riittävässä, riittävissä määrin koordinaatiota näissä kysymyksissä. Te katsotte tukea silloin, kun sitä tarjoavat itse jäsenvaltiot. Että luonnollisesti mä voin vääristää kilpailutilannetta. Mutta tässä julkisessa hankinnassa oli kyse kymmenestä miljoonasta eurosta, ja se meni kiinalaiselle yrityksille, joka käyttää halpatyöntekijöitä Puolan hallitukselta. Eli tämä on ilmeisesti komissiossa nyt jaettu sillä tavoin, että kukaan ei viime kädessä ole tällaisesta vastuussa, koska yksi lykkää asian toiselle ja taas toisinpäin ringin kohdalla oli kyseessä ensinnäkin tarjouskilpailu. Teidän osastonne totesivat, että ei kuulu meidän tutkintavaltuuksimme, ja toinen koski näitä ei-sallittavia valtion tukia. Se on taas teidän alanne. Ja haluaisinkin tietää, onko Saksasta pyydetty jo virallista lausuntoa, koska tämä juttu on ollut esille jo yli vuoden. Vuosi sitten eräs ministeri joutui eroamaan tämän takia. Vuelvo, a repetir, eh, señor Langen, en el caso de Nürburgring, estoy trabajando. Mitä tulee tähän Nürburgringiin? No sitä asiaa me juuri tutkimme, koska kyseessä on valtion eh, aputapaus. Kyseessä on kilpailuasia, ei julkinen apu, ei komission jäsen voi mennä toisen jäsenen reviirille nyt on koordinoitava työtä ja tiedettävä, mitä muut tekevät, mutta ei kunkin pidä tehdä toisen työtä, jos ajatellaan tätä kiinalaista tarjousta, joka hyväksyttiin Puolassa. Ei tämä ole valtion tuki kysymys, vaan kyseessä on sisämarkkina-asioihin liittyvä tapaus. Kiitos. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvää huomenta. Tervetuloa tänne. Minä olin kuulevinani alustavassa puheenvuorossanne, ensimmäisessä puheenvuorossanne sanan lentokenttä Tämä asia tietysti kuuluu ainoastaan jäsenvaltioille, mutta minulla on kuitenkin kysymys teille tästä, sillä kuten tiedätte, Espanjassa eri lentokentät eivät kilpaile keskenään. Täällä varmasti monet tietävät, että Espanjassa on ainoastaan yksi lentokenttiä hallinnoiva taho, joka on keskitetty. Tämä toimii kriisiin asti, mutta sen jälkeen on tullut ongelmia, on ollut liian suuria investointeja, nyt on valtavia menetyksiä miljoonien eurojen arvosta. Tämä ei ole siis ainoastaan espanjalainen ongelma, vaan myös eurooppalainen ongelma, sillä meillä on tarpeeksi kilpailua. Te tiedätte, että Kataloniassa tämä on hyvin arka asia, ja minä haluaisin esittää teille kysymyksen. Vaikuttaa siltä, että Espanjan hallitus haluaisi pikemminkin yksityistää tämän monopolin ennen kuin annettaisiin hallinnointi autonomisten alueiden käsiin. Tämä olisi samanlainen toimintatapa kuin Saksassa, jossa Saksan osavaltiot jossain tapauksessa hallinnoivat ainakin osittain näitä lentokenttiä. Tämä vaikuttaisi paremmalta ratkaisulta ja tämä mahdollistaisi sen, että jatkettaisiin julkista hallintaa. Voitteko yhtyä kilpailu komissaarina ja vasemmistolaisena tähän ajatukseen? te ja minä olemme varmasti samaa mieltä joistain asioista. Herra Lange tällä yllättyi, kun sanoitte, että olen vasemmistolainen. Ei nyt sen takia pidä nauraa, että täällä on vasemmistolainen komission jäsen. No palataan vielä tähän edustaja Tremosen kommenttiin. Te ja minä olemme samaa mieltä aivan varmasti sellaiset asiat, jotka kuuluvat alemman tason poliittiselle taholle. Siitä ei pidä päättää korkeammalla tasolla silloin, kun tämä korkeampi taso ei ole asiasta vastuusta. Ja kun te lähdette nyt täällä kysymään minulta Espanjan lentokentistä, niin tämä on Espanjan kysymys keskushallinto tai autonomiset alueet sitä vastaavat. Tämä ei ole missään nimessä komission asia ja ainakaan minun asiani. Kunkin pitää tämä päätös tehdä omalla tasollaan. Ja minä olen hyvin varovainen, en lähde puuttumaan sellaisiin vastuualueisiin, jotka ovat komission muiden kollegoiden nimissä, enkä myöskään sellaisiin asioihin, jotka, joista päätös tehdään kansallisella tai alueellisella tasolla mutta kuten kuulitte ja toistan vielä tämän, mitä sanoin, minä kyllä tutkin valtion tukia, jotka menevät lentokentille. Meillä on hyvin paljon tapauksia vireillä tähän liittyen. Varmasti muistatte, että tämä asia tuli tämä valtion tukiasia tullut tälle valiokunnalle. Aikaisemmin siitä puhuttiin liikenteen yhteydessä. Meillä on hyvin pitkä luettelo tapauksia, jotka liittyvät lentokenttiin tai sitten näihin halpoihin lentoyhtiöihin. Meillä on myös tavallisia lentoyhtiöitä, joiden kanssa on ollut ongelmia, mutta sitten lentokenttiin ja halpayhtiöihin liittyviä tapauksia on todella paljon. Ja tämä osoittaa, että todellakin olisi paikallaan päättää suuntaviivoista, jotka koskevat julkisia tukia lentokentille ja sama koskisi myös satamia. Meillä ei ole tähän liittyvää selvää toimintalinjaa. Meillä pitäisi sellainen kyllä olla ja tämä työ on nyt aluillaan mitä osaa lentokentästä voidaan pitää infrastruktuurina. No, meillä on esimerkiksi tuomioistuin, joka on päättänyt, että ilmailun turvallisuus kuuluu automaattisesti valtiolle. Tämä ei ole mitenkään valtion tukiasia ja sama koskee maanteitä paitsi jos niitä hallinnoi joku muu. Ei minulla ole mitään sanottavaa siihen, että valtion budjetista varataan varoja maanteiden tai muun infrastruktuurin rakentamiseen. En minä siihen voi sanoa mitään. Voin kuitenkin sanoa, että on tietty osa, joka ei ole infrastruktuuria, vaan se on markkinoiden asia. Ja sitten kyseessä olisi valtion tuki. Tämä analyysi on hankala, me olemme sen jo aloittaneet, me olemme pyytäneet tutkimuksen tekemistä ja kilpailupääosastossa minä itse kavintin kanssa työskentelen tämän asian kimpussa jossain vaiheessa, en tiedä tarkalleen milloin, otamme siihen kyllä kantaa. Me käymme siitä julkista keskustelua eri toimijoiden kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja muiden ja suuntaviivoja hinkin sitten päästään, mutta ehkä vasta 2012, tuskin tänä vuonna. Joka tapauksessa voin yhtyä siihen, mitä sanoitte, en ainoastaan tämän ensimmäisen asian osalta, vaan myös tämän toisen asian osalta, että tämä on hyvin tärkeää toimintaa ja siihen liittyy paljon rahaa. Kiitos. Kiitos. Puhujalista nyt suljetaan. Dirk Epping Jean-Paul I think that should... Ja siinä varmasti kaikki. Aika meneekin. Kratsa, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε. Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Pahoittelen, jos esitän kysymyksen, johon olette jo vastannut, mutta minä itse olin toisen valiokunnan tilaisuudessa ja sen takia tulin myöhässä. Meillähän on sopimus kilpailu kyvystä. Minkälaisena tämä näyttäytyy teidän silmissänne? Mitä lisää me saamme sen kautta verrattuna siihen, mitä meillä jo on EU:ssa? Ja miten katsotte, että se yhdistyy siihen, mistä me olemme jo puhuneet taloushallintopaketin yhteydessä? Te sanoitte, että tässä on myös elementtejä, joilla jotka liittyvät budjettikuriin ja epäjohdonmukaisuuksiin ja epätasapainoon Euroopan talouspolitiikassa. Miten tämä sopii tähän koko hallintokysymykseen? Señora Caras, yo, yo creo que la pregunta que me está usted... Rova Karas, tämä kysymys olisi esitettävä kollegalleni Olli Reenille. Tämähän oli ensin nimeltään kilpailukyky sopimus, nyt on kyseessä eurosopimus, tämä kuuluu raha-asioista vastaavalle komissaarille. Jos nyt olisi vuosi 2009, niin tämä olisi minun asiani, mutta nyt tämä kysymys kuuluu Olli Reenille tai komission puheenjohtajalle. Minä joka tapauksessa yhdyn kaikkeen siihen, mitä Olli Rehn sanoo. Tämä ei kuulu minun toimivaltaan, niin voi sanoa siitä mitään enempää. Ja, ja, dank u wel. Kiitoksia komission jäsen. Saanko esittää kysymyksen sellaisesta, mikä kyllä kuuluu teidän toimivaltuuksinne, nimittäin tämä myötäjäisongelma. Me olemme nähneet 80-luvulla, että joka kerran kun on yksityistetty, julkiset tahot ovat yrittäneet antaa tähän jonkinlaista erityistä lisää, panostaa ennen kaikkea näihin yksityisiin markkinoihin ja maksaneet ikään kuin myötäjäiset. Tämän olemme nähneet postialalla ja nyt viime vuosina postisektoria on purettu sääntelyn alta ja te sanotte, että on lähdetty tutkimaan esimerkiksi Britannian Royal Mailia, Belgian postia ja Ranskan postia ja kyse on siitä, että että julkinen taho on ottanut postiyritysten eläketaakan kantaakseen, koska nämä eläkemaksuthan raskauttavat julkista sektoria huomattavasti. Minun kysymykseni koskee näitä niin sanottuja myötäjäisiä. Pelkäänpä, että näin käy myös rahoitusalalla. Kuluneina vuosina olemme voineet nähdä, että julkinen taho on lähtenyt ottamaan joitakin rahoitusyhtiöitä omistuksensa tai hankkinut niistä enemmistöosuuden. Ja luonnollisesti jossakin vaiheessa nämä täytyy yksityistä. Ja silloin nähdään tällainen myötäjäisilmiö, joka 80-luvulla nähtiin yleisemmin. Ja kuluneina vuosina olemme nähneet sen postialalla, koska 2011 postiala on eh, vapautettu sääntelystä. Ja nyt samanlaista nähdään rahoitusalalla. Ehkä te käsittelette tätä jo, mutta tämä on varoitus, jonka haluaisin antaa, koska jos tämä on kertaalleen jo tehty, annettu tällaiset myötäjäiset rahoituslaitoksille, on varsin hankalaa tämän jälkeen saada niitä mitenkään enää takaisin. Joten kysyisin, mikä on teidän näkemyksenne tällaisesta myötäjäisilmiöstä, kun lähdetään purkamaan rahoituslaitoksia julkisen tahon hallusta, missä ne tällä hetkellä ovat. Le estaba siguiendo su intervención por la traducción francesa. Kuuntelin puheenvuoronne ranskan tulkauksen kautta, enkä ymmärtänyt tätä käsitettä diary. Mitä sillä tarkoititte? En tiedä, mihin te viittasitte, minun pitäisi ehkä kuunnella espanjankielistä tulkkausta. Ehkä näin. Kahdeksan. Ehkä voin selittää tätä muutamalla sanalla. Alankomaissa tätä kutsutaan nimellä Bradscap, myötäjäiset, englannin dowry, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys on julkisen sektorin kädessä, vaikka postiyritys, kun se yksityistetään, siitä tulee siis valtion yrityksestä yksityistetty yksityinen yritys. Silloin julkinen käsi antaa tuolle yrityksille vähän ekstraa, vaikka ylimääräistä pääomaa tai ottaa hoitaakseen eläketaakan. Deutsche Postin kohdalla on hyvin usein nähty, että on tehty tietynlainen vaihtokauppa. Eli julkinen taho on ostanut Deutsche Postia suurella määrällä ja sitä kautta Deutsche Post on myynyt valtiolle halvalla kiinteistöjä. Näin pyritään siis vahvistamaan yrityksen asemaa vapailla markkinoilla. Eli yritys työntää vähän ylimääräistä taskuun, jotta saadaan parempi kilpailutilanne eri maissa. Tällä tavoin itse asiassa väärennetään kilpailua. Ahora, en mi lengua original entendido perfectamente. No näin omalla kielelläni ymmärsin erinomaisesti. Kiitos oikein paljon Espanjan tulkit. Niin, tämä on juuri yksi sellainen elementti, joihin pyrimme vastaamaan, kun me valvomme valtion tukia yleishyödyllisiä palveluja koskien, ettei annettaisi liikaa korvausta sellaiselle, joka hoitaa tällaista yleisyydestä tehtävä, joka sillä on annettu. Eli jos ajatellaan yksityistettyjä entisiä valtiomonopoleja, joiden tehtävänä on nyt hallinnoida jotain taloudellista yleishyödyllistä palvelua, niin me tarkastelemme sitä, minkä tasoista korvausta on maksettava. On eri tapauksia, joita olemme tutkineet ja olemme tutkineet juuri tätä, mihin te viittasitte. Eli kun siirrytään eläkejärjestelmästä, joka koskee jotain tiettyä yritystä, ja kun siirtymä tapahtuu julkiseen järjestelmään, niin joskus tässä on ollut mukana tuki, ja sitten tästä toimijasta on kuitenkin tullut yksityinen, jonka on toimittava markkinoilla. Sitten on toisia tapauksia, joissa nämä tällaiset ylisuuret korvaukset tulevat siksi, että tässä on ristiin korvausta periaatteessa, annetaan korvausta yleisölistä palvelusta, mutta itse asiassa tässä edesautetaan kyseisen yrityksen toimintaa muissa muilla toimialoilla on joitain tapauksia, jotka on jo ratkaistu, toisia juuri analysoimme. Jos ajatellaan esimerkiksi postipalveluja, meillä on kaksi tärkeää tapausta. Yksi on Belgian posti ja toinen on Saksan posti. Tässä siis pari esimerkkiä, vai niitä löytyisi enemmän muilta aloilta. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Alkupuheenvuorossani, kun sanoin, että huomisten ehdotusteni ajatus on keskittää meidän julkisten tukien valvontamme, niin viittaan juuri tämän tyyppiseen toimintaan. Paljon vähemmän kiinnostavaa on nyt panna paljon energiaa ja ihmisvoimavaroja siihen, että tarkasteltaisiin jotain pientä palvelua, joka on vain paikallinen, jota tarjoaa paikallinen palveluntarjoaja, joka saa eh, jonkunlaista tukea kyseiseltä kunnalta. Tämä tuskin vääristää kilpailua eikä se vaikeuta sisämarkkinoilla kilpailua ja kyseisen kunnan asukkaat varmasti pystyvät vaatimaan, että siellä kunnanjohtajat hyvin hoitavat asioita. Kaikkein tärkeintä on kes- keskittyä tämän tyyppisiin implisiittisiin, implisiittisiin tukiin tai ristikkäistukiin, joita on ollut. Joskus on jo tehty kielteisiä päätöksiä niiden osalta. joskus jos ajatellaan näitä suuria toimijoita, jotka harjoittelevat yleishyödyllisiä palveluita, niin tässä on sellainen kysymys, joka ei liity suoraan näihin rahoitusvirtoihin, vaan myös siihen tehokkuuteen, millä näitä palveluita tarjotaan, sillä me voisimme ehkä antaa tietyn tasoisen tietyn tasoiselle tuelle luvan, jos toimitaan tehokkaasti, mutta jos tehokkuus alenee nopeasti, niin enpä ymmärrä, miksi pitäisi pitää yllä saman suuruista julkista tukea. Nämä ovat ne aiheet, joita käsittelemme Jatka, mitä huolestuttavat. Finally, Jean-Paul. Kiitos lopuksi vielä Jean-Paul. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia komission jäsen siitä, että vastasitte kaikki näihin kysymyksiin. Olen alusta saakka kuunnellut teidän puheenvuoroanne, ihailen teidän osaamistanne. Ajattelen nyt kuitenkin kansalaisia, joita me kohtaamme jatkuvasti. Euroopan parlamentin jäsenet puhuvat kansalaisten kanssa säännöllisesti. Meillä on toisaalta eliittiä koskeva kilpailulainsäännöstö ja toisaalta se käsitys, mikä kansalaisilla on, yrittäjillä on kilpailulainsäädännöstä. Venä Langen nosti tämän äsken esille. Kun ajatellaan sitä, miten Eurooppa näyttäytyy ihmisten silmissä, niin vaalituloksissakin se näkyy, että, että vaikutelma on varsin huono. Kenties pitäisi päästä jonkinlaiseen järkevään kilpailuasemaan Euroopassa. Mainitsitte, että jos esteitä luodaan, niin me häviämme. Tämä toteamus kyllä ansaitsisi tulla enemmän esille se, mitä kansalaiset havaitsevat Euroopasta, on se, että Eurooppa on avautunut aivan merkittävällä tavalla. Muut sinne pääsevät, mutta me emme juurikaan lähde ulospäin. Ja tämä äh, vastavuoroisuusperiaate on jossain määrin tabu. En tietenkään halua kyseenalaistaa kilpailun periaatetta, mutta se, missä me tällä hetkellä olemme ja ne ongelmat, joita me koemme jäsenvaltioissa, me kansalaiset kokevat tämän hyvin ikävällä tavalla. Eli kilpailun hyödyllisyys Euroopan kannalta näyttäytyy varsin ikävässä valossa. Eh, teidän edeltäjänne, joka vastasi tästä salkusta, aloitti kokoukset eh, toteamalla, että kuinka paljon hän oli pystynyt säästämään, saamaan kassaan rahaa, kuinka monta miljoonaa. Onneksi te ette toimi näin. Silloin usein esitin kysymyksen siitä, että ovatko kuluttajat tästä jollakin tavalla voittaneet tai hyötyneet. Kenties muisteni nyt muistaa väärin, mutta ongelma tällä hetkellä on oikeastaan se, että Euroopan kilpailupolitiikka pitäisi olla sellaista, että kansalaiset voisivat sen ymmärtää. Mikä on se todellinen etu kansalaisille? Ja ei kai se vain ole osallinen siinä, että yhteiskunnan verkostot ja kudos hajoaa. Jos näin käy, niin ihmiset kokevat sen varsin ikävänä asiana meidän suhteemme ovat hyvin suorat, te puhutte meille suorasanaisesti ja te todellakin olette asiantunteva henkilö ja puhutte varmasti tästä suoraan. Kiitoksia edustaja Goses. Äh, haluan antaa poliittisen vastauksen, en niinkään teknokraattista vastausta. Kenen etu kilpailu on? Kuluttajien, kansalaisten etu. Ja vielä lisäksi tästä voivat hyötyä pk-yritykset Aina kun tulen eh, tänne eh, valiokuntaan, en suinkaan lähde mainitsemaan listaamaan sakkoja. Kolme miljardia taisi olla viime, viimeisin luku. Juu, kyllä. Eh, tämä oli toiseksi korkein vuosi saldo. Mistä, mistä tämä otetaan? lentoyhtiöt, jotka ovat perineet ylimaksuja, jotka ovat olleet toimineet niin, että monet yritykset, jotka tarvitsevat lentoyhtiöiden palveluita, ovat joutuneet kärsimään. Kuluttajat kärsivät, kansalaiset kärsivät. He joutuvat maksamaan enemmän näistä palveluista. Kauppatavarat maksavat enemmän. Ne tavarat, jo, joihin kohdistuu hinnannousupaineita. paineita. Tietyt yritykset ovat muodostaneet kartelleja ja näin ovat pyrkineet hallitsemaan sitten lentoyhtiöidenkin toimintaa. Me olemme tehneet päätöksen, ei suinkaan sakoista, vaan siitä, että että esimerkiksi hygieniatuotteiden alalla, tässä nyt puhutaan aivan tavallisista tuotteista, kuten shampoosta tai suihkugeleistä. Meillä on kaksi isoa yritystä, Ja jos me hyväksymme niiden välisen fuusion, niin se hinta, jonka kuluttajat joutuvat maksamaan äh, supermarketissa näistä tuotteista, kohoaa. Fuusio, sellaisena kuin yritykset sitä ehdottavat, äh, johtaa siihen, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa hinnat nousisivat, monissakin jäsenvaltioissa. Ja tämä on se, mitä kansalaiset kokevat komissio, komission jäsen ja ministerit joutuvat tämän selittämään. Eivät kansalaiset eh, jokapäiväisessä elämässään kotikulmillaan koe tätä kilpailulainsäädäntöä tämän tapaisena, vaan nimenomaan meidän pitää selittää tämä heille. Ja jos me selitämme tämän heille, niin kyllä he ymmärtävät, eivät he mitään idiotteja ole. He ovat äärimmäisen älykkäitä, joskus älykkäämpiä kuin me. Heillä on, on vaistoja, heillä on intuitiota, intuitiota joka tuo heille tätä viisautta. En minä lähde kuuntelemaan niitä protesteja, niitä vastalauseita, joita meillä on vaikkapa sakkoasioissa. En minä kuuntele niitä huudahduksia, että mitä te oikein teette tässä kilpailuasiassa. Kyllä toki, jos suuret yritykset pitävät kokouksiaan ja päivittelevät siellä, että mitä Eurooppa oikein tekee ja tällaisia sakkoja määrää. En minä ole komission jäsen, joka edustaa suuria yrityksiä, vaan minä ajan Euroopan etua, Euroopan yleistä etua ja hyötyä. Meillä on miljoonia pk-yrityksiä, jotka kärsivät kilpailun puutteista. Miten kansalainen näkee Euroopan? Kansalainen näkee Euroopan huonossa valossa aina silloin, kun Eurooppa ei pysty tekemään päätöksiä. Aina kun ECOFIN-neuvosto tai Eurooppa-neuvosto kokoontuu, ja jo lopussa ei tehdä päätöstä, jolla ratkaistaisiin ne ongelmat, joita kansalaiset Portugalissa, Irlannissa, äh, Liettuassa, Bulgariassa, Romaniassa äh, tarvitsevat, he kärsivät. He ihmettelevät, mitä Eurooppa oikein tekee. Toivon, että tämä on jo menneisyyttä, mutta lähipäivinä ja lähiviikkoina ne aloitteet, joita on tehty, joilla pyritään vastaamaan siihen kärsimykseen, jotta ihmiset joutuvat kohtaamaan. Kyllä, ihmisillä on täysin oikeus päivitellä ja ihmetellä sitä, mitä Eurooppa oikein tekee. Euroopan täytyy yhdistyä, sen täytyy pystyä kantamaan vastuunsa ja tehdä päätöksiä. Aina kun Eurooppa tekee päätöksiä, niin kansalainen tästä hyötyy. Tämä on se viesti, joka täytyy välittää kansalaisille. Ei suinkaan mitään pelon viestiä, pelon lietsontaa, taikka, taikka argumentteja periaatteista. Siinä, sinä päivänä Eurooppa ei enää pääse eteenpäin. Tämä on minun viestini. Kiitos. Thank you very much. Uh, well... Kiitoksia. Tämä päättää tämän kuulemistilaisuuden. Kiitoksia paljon Ja Niin kuin sanoin, me tapaamme teidät jälleen pikapuoleen 12. heinäkuuta. Se on täällä jo muistikirjassa, eli siitä on sovittu. Tapaamme teidät heinäkuussa. Kiitoksia. And we'll have about a five minute pause. Viiden minuutin tauko ennen kuin takuussuoja Kuuleminen alkaa. Okay, everybody, if you could take... No niin, jos voitte asettautua paikoillenne. Jatkamme kokousta. So we now move on to agenda point seven. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Aiheena on talletusten vakuusjärjestelmät, kulut, tallettajien luottamuksen säilyttäminen. Haluan toivottaa panelistit tervetulleiksi. Dirk Kupei on EFDIn varapuheenjohtaja. Hän esittää meille 15 minuutin johdantopuheenvuoron. Sen jälkeen vuorossa on Vera Cottrell. Hänellä on 10 minuuttia puheaikaa. Hän on WITCH-järjestön neuvonantaja hän käsittelee puheenvuorossaan yksityisten sijoittajien, tallettajien luottamusta. Sitten seuraavana Andreas Pangle ja Federico Cornelli. He puolestaan puhuvat institutionaalisesta suojajärjestelmässä Italian tilanteessa. Ja toinen osuus. Puhujana Lui Tejero Pitta de Vega. Kuulemme Espanjan pankkimarkkinatilanteesta. Ja sitten lopuksi vielä kysymyksiä ja vastauksia. Yritämme mahduttaa tähän varsin paljon ja haluan pyytää puhujia todella pitämään kiinni puheajoista. Ensimmäisellä on 15 minuuttia puheaikaa ja muilla 10 minuuttia. Älkää lukeeko puhettanne niin nopeasti, että tulkit eivät pysy perässä, koska sitten joudun keskeyttämään puheenvuoronne. Ja tämä vie sitten aikaanne, ettekä saa enempää puheaikaa. Toivon, että kun näytän epätoivoiselta, niin päätätte sitten puheenvuoron, koska jäsenet tarvitsevat aikaa kysymyksille. Minun ei tarvitse tämän enempää sanoa. Voimme siirtyä ensimmäiseen puheenvuoroon. Kupei todennäköisesti äänän kaikkien nimet väärin, mutta valiokunnan jäsenet varmasti ovat tähän jo tottuneita. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia, että olen saanut tänään tällaisen mahdollisuuden EFTin varapuheenjohtajana ottaa kantaa tähän esitykseen talletussuojajärjestelmästä. Haluaisin aluksi sanoa pari sanaa EFDistä, järjestöstämme, koska kaikki eivät todennäköisesti sitä tunne. EFDI, European Forum of Deposit Insurers, se on kaikkien niiden vakuutustahojen talletusvakuus järjestelyjen edustama, edustaja. Me edustamme 24 eri maan lukuisia eri talletussuojajärjestelmiä. Ja 50 jäsenjärjestöistämme, jäsenyrityksistämme on Euroopan unionista. Me teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Meidän tehtävänämme on vaihtaa kokemuksia ja tietoja näistä vakuusjärjestelmistä Euroopassa kertoa eroista eri vakuusjärjestelmissä, käydä alan sisäistä keskustelua ja keskustella myös Euroopan unionin ja muiden tahojen kanssa. EFTin tehtävänä on myös laatia perusasiakirja, joka koskee sijoituksen määritelmää, mitä on yhteistyö vakuusjärjestelmien välillä, mitä on äh, julkinen tietoisuus ja muiden asiaan liittyvien seikkojen osalta me käymme keskustelua yhtä lailla. Me emme ole mikään paybox-taho. Yli puolet näistä 40 vakuustahosta Euroopan unionissa toimii hyvin laaja-alaisesti suuri osa näistä toimii hyvin erilaisilta tahoilta. Meillä on pankkeja, jotka ovat yhdenlainen vakuustaho. Meillä on myös julkinen velkahallintajärjestely osana julkisia tahoja ja yksityisiä yrityksiä, pankkiyhdistyksiä, yksityisiä tahoja talletussuojajärjestelminä. Haluan sanoa tämän kaiken tähän aluksi tehdäkseni selväksi, että kyse ei siis ole minkäänlaisesta pankkien edustuksesta yksinomaan, vaan EFDissä on laaja edustus meillä on erilaisia keskusjärjestön tahoja ja joitakin yksityisiäkin pankkeja ja vakuustahoja, jotka ovat toiminnassamme mukana. Kuten totesin, Talletussuojajärjestelmän luominen Euroopassa on kovin monen, monelle taholle eriytynyt. Joillakin on äh, paybox-menettely, jossa maksetaan korvaustapauksessa. Joissakin muissa tapauksissa voidaan tehdä tietty väliintulo, jotta ei päädytä edes maksukyvyttömyystilaan. Tämän lisäksi on joitakin äh, takuja, tahoja, joilla on tutkintaoikeus – voidaan tehdä tutkinta eri toimijoissa, esittää luokituksia, arvioida riskejä ja muuta vastaavaa. Tämä siis hiukan taustaksi EFTin taustatahoista nyt haluaisin sanoa hiukan tästä vuoden 1994 direktiivistä. Siinä lähdettiin, lähdettiin vähimmäissuojasta Euroopan tasolla. Joitakin seikkoja säädettiin sitovasti, kuten esimerkiksi 20 000 euron vähimmäissuoja asiakkaan oikeus nostaa kanne. Monia muita asioita hoidettiin hyvin joustavasti, ei lähdetty mistään tietystä korvattavasta korkeimmasta summasta. Oli mahdollista ottaa niin sanottu yhteisvakuutus, eli jos asiakas kärsi tappion, hän joutui maksamaan sitä omalta osuudeltaan maksimissaan 10 prosenttia. Ja oli myös mahdollista näiden vähimmäissuojattujen yksityissijoittajien ja pääomayhtiöiden ohella suojata myös muita sijoittajia, esimerkiksi vakuutustahoja, muita rahoituslaitoksia, julkinen sektori ja niin edelleen. Tässä siis oli olemassa tiettyä joustavuutta. Osa oli määritelty tiukasti, osa oli jätetty joustavammin hoidettavaksi jäi kansallista määrittelyvaltaa ja oli myös alue, jota ei millään tavalla määritelty direktiivillä, esimerkiksi koko vakausjärjestelmän rahoittaminen tai mikä on vakausjärjestelmän toimivalta, kuinka paljon vakausjärjest- vakuusjärjestelmiä tarvitaan maata kohti, kuka niitä säätelee ja ovatko ne julkisoikeudellisesti vai yksityisoikeudellisesti järjestettyjä. Sen jälkeen heinäkuussa 2010 saimme komission ehdotuksen talletussuoja ehdotukseksi. Siinä lähdettiin pitkälle menevästä talletussuojan yhdenmukaistamisesta Euroopassa. Monia seikkoja, joita ei aiemmin oltu hoidettu, hoidettiin tässä esimerkiksi rahoitus ja joitakin seikkoja käsiteltiin tehokkaammin ja sitovammin jäsenvaltioiden osalta kuin aikaisemmin. Tämän koko ehdotuksen, joka saatiin heinäkuussa 2010, taustalla oli se, että saatiin tavoitetaso 1,5 prosenttia niin sanotusta korvattavasta talletuksesta. Komissio on laskenut, että tämä olisi noin 150 miljardia kymmenen vuoden aikana säästettäväksi. Samaan aikaan toistaiseksi oli lähdetty noin 18,5 miljardin eh, käyttövaroista, jotka oli säästetty. Oli myös lähdetty noin 50 miljardin euron lisäsummista, jotka koskivat noin 5 miljardia sääntömääräisesti. Komissio on luonut niin sanottu tunnetun eh, vastavuoroisen yhteisvastuullisuuden ehdotuksen. Artiklassa 10 lähdetään siitä, että nämä vakuusjärjestelmät tukevat toisiaan. Kotimaaperiaate on otettu esille tytäryhtiöitä ajatellen, eli maksukyvyttömyystapauksissa – lähdetään isäntämaan menettelystä ja maksuaika on lyhennetty seitsemään päivään. Tämä ehdotus, joka komissiolta on tullut, on EFTin mielestä pitkälti tervetullut ennen kaikkea tällainen hyvin pitkälle menevä yhdenmukaistaminen. Talletussuojaraja 100 000 euroa suojattavat talletuslajit, tiedotusvelvollisuuksiin liittyvät kysymykset ovat kaikki sellaisia, joihin FD on erittäin tyytyväinen. FD on erityisesti kritisoinut tätä sijoitusta, jonka osalta määritelmä on ollut liian kapea-alainen. Se ei ole ottanut huomioon kaikkia rahoitusalan tuotteita, jotka EFDin mielestä tulisi saattaa talletussuojajärjestelmän piiriin. Efti on myös kritisoinut puuttumista niin sanotuihin eligible deposits, näiden niin sanottujen todella katettujen sijoitusten sijaan FD on kritisoinut seitsemän päivän maksuaikaa, seitsemän kalenteripäivää, siis äh, on katsottu liian kunnianhimoiseksi vasta ensimmäisestä tammikuuta 2011 saatiin 20 päivän maksuraja sitovaksi. Eli ei ole mahdollista siirtyä näin lyhyellä aikavälillä siitä seitsemän. On kyllä olemassa EFTin puolelta valmiutta lyhentää noita maksuaikoja, mutta me lähdemme siitä, että että ensinnäkin tämä single customer view on saatava tehokkaasti käyttöön ja pohdittava kokemuksia noista 20 maksupäivästä ennen kuin maksuaikaa lyhennetään entisestään. Muutoin ei voida lähteä siitä, että rahoitusmarkkinat vakautuisivat, jos vakuusjärjestelmät eivät kykene täyttämään tehtävänsä. On myös kritisoitu rahoitusta 1,5 prosenttia. On kritisoitu ennen kaikkea myös mahdollisia lisävelvoitteita, joita tulisi e, vuosittain. EFTin mielestä kyseessä on jonkinasteinen ylisääntely. Meillä on joissakin jäsenvaltioissa ollut riskijärjestelmissä jo sellaisia sääntöjä, joita nyt jouduttaisiin vetämään takaisinpäin. E, FD on kritisoinut niin sanottua neutral solidarityä ja sitä, erityisesti, että on olemassa velvoite investoida nämä varat tietyllä tapa nämä määräykset ovat menneet aivan liian pitkälle. Missään vaiheessa Euroopassa ei ole ollut sijoitussuojajärjestelmiä, joissa olisi jouduttu sijoituksien puolesta ongelmalliseen tilanteeseen. Siinä mielessä FD ei katso, että tätä koskevia kattavia määräyksiä voidaan antaa. On kritisoitu myös tätä isäntämaan vastuullisuutta tytäryhtiöiden kohdalla ensisijaisena. FD on pohtinut yhteistyöpöytäkirjassaan sitä, miten tämän osalta voitaisiin toimia. Me kannatamme vapaaehtoiselta pohjalta isäntämaan käyttämistä, mutta isäntämaan käsitteen käyttämistä, mutta emme sitovana. On kritisoitu myös sitä, että maksun tulisi tapahtua kaikkina valuuttoina, siis muunakin kuin eurona tai kyseisen maan valuuttana. Tämä äh, vaikuttaa huomattavasti maksunopeuteen ja Tällaista ei useimpien jäsenvaltioiden kohdalla ole aikaisemmin ollut. Ja viimeinen kritisoitava kohta on ollut se, että lähdetään hyvin rajaavasti määrittelemään varojen käyttö. Periaatteellisesti suhtaudutaan avoimesti varojen käyttöön, mutta kun tietty säästövolyymi on saavutettu, on kyse hyvin kapea-alaisesta määrittelystä. Tätä on kritisoitu voimakkaasti. Pitäisi jättää tämä varojen käyttömahdollisuus järjestelmille, täysin avoimeksi. Se on kansainvälinen paras käytänne. Tällaista kapea-alaista määrittelyä ja ohjausta ei ole aikaisemmin ollut. Ja myös Baselin komitea, joka on toiminut niin sanottujen talletussuojan ydinperiaatteiden parissa yhdessä EFDin kanssa, ei tunne missään tapauksessa tällaista ennalta määräämistä näiden varojen kohdentamisessa. Siinä mielessä voin sanoa, että EFTI on erittäin tyytyväinen Euroopan parlamentin näkemyksiin. Oikeastaan kaikki ne kritiikin eh, kohdat, joita EFTI on tuonut esille tämän direktiiviehdotuksen suhteen, ovat myös nousseet esille esittelijän näkemyksessä. Esittelijä on erityisesti ottanut huomioon, kuten neuvostossakin, eh, sen, että perustana ei tulisi olla nuo eligible deposits – vaan niin sanotut covered deposits. Se on oikea lähtökohta, koska ainoastaan tällä tavoin voidaan saada aikaan verrattavuus Euroopan unionin sisällä jäsenvaltioiden välillä. Vain todella suojatut varat ovat verrattavissa, eivät jotkin mittaamattomat, suojaamattomat Esittelijä on jälleen ehdottanut tähän joustamuutta, jota komission ehdotuksessa ei ole ollut. On olemassa täysin vapaa varojen käyttö, mutta EFTI ei suhtaudu tähän aivan niin varauksellisesti kuin komission ehdotukseen. Olemme joka tapauksessa äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että tämän mietintöluonnoksen myötä varojen käyttö on mahdollista edelleen sellaisena kuin se on ollut jäsenvaltioissa aikaisemmin ja myös Baselin komitean toteamat parhaat käytänteet ovat hyväksi osoittaneet. Me olemme tyytyväisiä siihen, että esittelijä on sisällyttänyt mietintöönsä myös muita yksityiskohtia, kuten esimerkiksi maksuvaluutaksi euron ja jäsenvaltioiden omat valuutat, eli että myös likvidien varojen vapaa investointi on mahdollista ja että että jäsenvaltioissa hyviksi osoittautuneet järjestelmät voidaan säilyttää, ettei siirrytä yhdenmukaistettaessa sellaiseen järjestelmään, joka selvästikin on osoittautunut rajatummaksi. Suuret kiitokset. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Muistutan jäsenille, että te saatte kysyä kysymyksiä vasta lopussa kello 12. Viki, olen nähnyt sinut. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme edetä. Vera Kotrollin puheenvuoron Witchin nimissä. And thank you for inviting me to speak here today. Uh, my name is Vera Kotrol. I work... Kiitoksia. Minä olen neuvonantajana Witchissä. Me olemme voittoa tavoittelematon järjestö ja toimimme Isossa Britanniassa suurimpana eurooppalaisena toimijana. Olemme riippumattomia hallituksesta ja muista toimijoista ja saamme tulomme eh, Äh, julkaisujen myynnistä. Olen mukana myös työryhmässä, komission järjestämässä työryhmässä, joka käsittelee rahoituspalveluja. Katsomme, että äh, Talletussuoja on yksi kulmakivistä nykyisessä eurooppalaisessa pankkimallissa. Tarkoitus on palauttaa luottamus pankkijärjestelmään. Isossa Britanniassa Northern Rock-tapaus oli vuonna 2007, se toi esille talletussuojan merkityksen ja nosti esille sen, onko nykyjärjestelmä riittävä. Esittelijä ehdottaa eritettyä lähestymistapaa niin, että olisi yhteiset vaatimukset, jotka koskisivat kaikkia talletussuojajärjestelmiä ja kuitenkin olisi riittävä määrä joustomahdollisuutta toiminnassa. Tämä pohjaa komission ehdotukseen. Haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja tänään, jotka ovat kuluttajan näkökulmasta erityisen tärkeitä ja jos, jonka takia meidän mielestämme joustavuus on oikea ratkaisu. Olemme samaa mieltä monista esittelijän näkemyksistä koskien ajoitusta, tilapäisiä taseen korkeita tasoja ja suojaa. Silloin kun kriisi kuitenkin iskee, tarvitaan erityisjärjestelyjä. Haluaisin nostaa esille kuluttajan talletussuojajärjestelmän ja sitä, käsitellä sitä, miten sen tehokkuutta voidaan arvioida. Kuluttajien luottamus totta kai pohjaa toimiville markkinoille. Tämä on ennakkoedellytys. Tällaiset järjestelyt takavat sen, että kuluttajat voivat toimia luottavaisin mielen. Meillä on oltava turmaverkko, jossa ei kuitenkaan kuluttajia rasiteta liiallisiin taakoin. Kuluttaja tarvitsee tietoa talletussuojasta, mutta eh, kuluttajan ei täydy joutua tekemään tulkintoja säännöstöistä. E, kuluttaja ei voi olla mikään luottolaitos tai arvioija. Historia osoittaa, että silloin kun auditoijat tai luottolaitokset eivät ole pystyneet oikein arvioimaan tilannetta, miten sitten kuluttaja siihen pystyisi. Kuluttajat eivät voi mm, harjoittaa riittävää huolellisuutta, kun ajatellaan talletussuojakysymyksiä. kysymyksiä kuluttajilla on säästötilejä ja muita säästöinvestointituotteita, koska ne ovat varsin matalariskisiä ja ne takaavat äh, tuottoa pääomalle. Ja usein tuotto on ollut sidoksissa pörssin tuottoon. Kuluttajien ei voida katsoa kantavan riskejä äh, rahoitusmarkkinoiden äh, kehityksestä. Isossa Britanniassa kuluttajat ovat kovin hämillään erilaisista pankkibrändeistä ja tytäryrityksestä. Financial Services Authority, sääntelyviranomainen, on tehnyt raportin. Se on havainnut, että kuluttajat olettavat, että kaikki eri brändit on, ovat sellaisia, että niitä kohdellaan erillisinä toimijoina kompensaation näkökulmasta – Kritiikkiä on esitetty huomattavasti sekä järjestelmää kohtaan että myöskin pankkeja kohtaan silloin, kun ne ovat saaneet yhden toimiluvan kaikkia brändejä koskien. Tämä toiminta suosii pankkeja kuluttajien kustannuksella. Pankkien nimissä tällainen erillisyys on noussut esille kuluttajien vastauksissa. Me katsomme, että on aivan ymmärrettävää, että kuluttajat ovat hämillään ja he kokevat pettymystä järjestelmän edessä. On hyvin vaikea Anteeksi, voitteko hiukan hidastaa, koska joihinkin kieliin on hankala tulkata näin nopeasti. Kun te luette tällä tavalla kirjoitettua tekstiä, näin tuppaa käymään. Hidastakaa hiukan. On hyvin vaikeaa ymmärtää, mitkä brändit ovat saaneet yhden toimiluvan. Tämähän on kuluttajille joka tapauksessa kummallinen käsite. Ja kenties tällä lupamenettelyllä äh, on vaikutusta myös pankkipalvelujen tuottamiseen. Tutkimuksessa on havaittu, että vastaajat luulivat, että tätä lupamenettelyä muutettaisiin niin, että kaikki brändit, eli nimi pankin oven yläpuolella saisi samanlaisen eh, kohtelun erillisenä toimijana. Haluaisin korostaa tätä seikkaa. Me katsomme, että suojan pitää olla sillä tasolla, millä kuluttaja toimii. Ei niinkään sillä tasolla, millä yritys on saanut toimiluvan. Yrittäjien omistajuus erillisten toiminimen alla ei millään tavalla edesauta luottamuksen syntymistä. Me olemme tietoisia, että tietyt jäsenvaltiot vaativat jo nyt sitä, että eri brändeillä on eri toimilupa, ja näin kuluttajat voivat saada käyttöön ja voivat hyötyä erillisistä kompensaatiomahdollisuuksista me olemme olleet sitä mieltä, että eri brändeillä olisi erillinen toimilupa ja näin ollen taattaisiin riittävä kuluttajansuoja kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot mahdollistaisivat sen, että korvaukset maksettaisiin brändikohtaisesti kuluttajille. Sitten tilapäiset korkean taseen tilanteet. Täytyy olla mahdollista kattaa myös tällaiset tilanteet on sellaisia tilanteita ihmisten elämässä, kun, kun saldo on korkealla, esimerkiksi asunto on myyty tai, eläke, tai muita maksuja on, on saatu tilille. Voi olla myös vakuutuskorvauksia, jotka helposti voivat mennä rajan ylitse vaikkapa henkivakuutuskorvauksissa tai muissa vakuutuksissa tällaisia maksuja voi tulla. On monia tapauksia, joissa tämä suoja on perusteltu ja myös tarpeellinen kuluttajien suojan näkökulmasta. Muutoin kuluttajat voisivat taloudellisesti tästä kärsiä katastrofaalisesti. Täytyisi määritellä myös, mikä tällainen tilapäinen korkean saldon tilanne olisi. Me pidämme tervetulleena sitä ehdotusta, jonka komissio on tästä aiheesta tehnyt Järkevä lisäys on myös se, että huomioidaan kotivaltio, isäntävaltion korvausperiaate ja se, että täytyy olla riittävä kattavuus suhteessa vaatimuksiin, joita kuluttajat esittävät. No sitten kuittaamisen periaate, set off. Isossa Britanniassa tällaiset tilanteet ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana, koska monet laitokset vaativat, että kuluttajilla on käyttelytili käytössään. Ja tutkimus on osoittanut, että kuittaamisen periaate on hyvin vaikea, hankala, aika huolestuttava kuluttajien näkökulmasta. Ja tämä huolestutti monia vastaajia. Me olemme sitä mieltä, että seuraavista syistä kuitamisen periaatetta ei pitäisi käyttää. Huolestuneisuus lisääntyy, likviditeetti heikentyy ja maksu vauhti tästä kärsii. Esittelijä on käsitellyt myös maksuaikoja. Yli viiden arkipäivän maksuaika voi olla hyvin hankala, erityisesti sellaiselle henkilölle, joka on vähävarainen, joka jolla on vähän käteistä käytössään, kenties pitäisi olla jonkinlainen väliaikaisratkaisu tässä. Meillä on tilaisuus varmistaa se, että kuluttajat voivat luottavaisin mielin suhtautua järjestelmään niin, että talletukset suojataan kestävällä tavalla ja avoimesti. Jos me hyväksymme sen, että kuluttajat joutuvat kantamaan yhä suurempaa henkilökohtaista vastuuta taloudestaan, niin niin meillä täytyy olla myös systeemiriskiä vastaan jonkinlaiset suojamenetelmät. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt voimme siirtyä Italian pankkisektorille. Andreas Pangl, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää sydämellisesti siitä, että minulla on mahdollisuus kertoa Itävallan Raiffeisen osuuskuntapankkien näkökulmasta ja uuden talletussuojadirektiiviehdotuksen mm, piirteisiin liittyvistä näkemyksistämme. Te kuulitte, että Italiassa on luotu uusi järjestelmä, institutionaalinen vakuusjärjestelmä, ja olen iloinen, jos Itävallan kokemuksemme ovat voineet teitä siinä hiukan auttaa. Itävallan näkökulmasta talletussuoja-uudistus on erityisen merkittävä, koska meidän järjestelmämme kattaa muutakin kuin pelkän talletussuojan. Meidän asiakkaitamme suojaa nimittäin useampi kerroksinen järjestelmä, ja on tärkeää, että tällainen useamman turvaverkon yhteispeli voi toimia jatkossakin, eikä heikenny siksi, että siihen puututaan, kun pyritään takaamaan pelkkä talletussuoja. Tämä toteamukseni koskee useimpia Euroopan pankkeja, voisin kuvitella, sillä kaikkien niiden talletussuojajärjestelmät luovat asiakkaalle kattavan suojan, johon ei voida päästä tällaisella yksi koko sopii kaikille lähestymistavalle. Otaksun, että kollegani Italiasta ja Espanjasta viittaavat myöhemmin vielä juuri tähän tekijän. Lisäksi on korostettava sitä, että nämä järjestelmät ovat osoittautuneet tämän viimeisimmän kriisin aikana erittäin hyviksi, eivätkä siinä tapauksessa missään tapauksessa saa tulla uhratuiksi väärin ymmärretyn yhdenmukaistamisen alttarille. Minusta juuri tästä näkökulmasta esittelijän ehdotus on aivan oikean suuntainen. Hän määrittelee yhtenäisen suojatason, yhteiset vaatimukset. Anteeksi, voitteko kääntää mikrofonia hiukan? Noin, kiitos. Okei. Okay. No niin siis tämä ehdotus, jonka esittelijä on tehnyt, määrittelee yhtenäisen suojatason ja yhteiset vaatimukset, mutta sallii erilaisia vaihtoehtoja, kun tavoitteeseen pyritään. Tällainen lähestymistapa ottaa paremmin huomioon Euroopan pankkimarkkinoiden monimuotoisuuden kuin komission ehdotus olisi aivan kohtuutonta, jos kaikki järjestelmät rajattaisiin pelkiksi paybox-järjestelmiksi. Näin monissa maissa suojataso, kuluttajien suojan taso laskesi. Miltä tämä tilanne nyt sitten näyttää, tämä meidän järjestelmämme, jonka Italian kollegat ovat osin ottaneet myös omakseen? Sen perusrakenteena on säännöllinen riskitilanteen arviointi kaikissa alamme instituuteissa. Vain tällä tavoin kriisitilanteet voidaan havaita nopeasti ja voidaan myös ajoissa ryhtyä vastakkaisiin toimenpiteisiin. Jos tarpeen, muut alan pankit antavat myös varoja kriisitilanteen sivuuttamiseksi. Toistaiseksi tällaiset ennaltaehkäisevät toimet ovat aina johtaneet tavoitteeseen ja voinkin siksi sanoa, että 120 vuoden aikana, joina tällaisia luottoosuuskuntapankkeja on Itävallassa ollut, ei ole vielä nähty yhdenkään sellaisen konkurssia. Jos kuitenkin tällaisen konkurssitilanteeseen päädyttäisiin, meidän järjestelmämme täyttää kaikki talletussuojadirektiivin vaatimukset sekä vanhan että uuden. Sen lisäksi meidän pankkimme lupaavat, että että myös niiden asiakkaiden ja yritysten kohdalla on suoja, jotka eivät ole juridisesti talletussuojan piirissä. Näin kukin asiakas voi luottaa siihen, että suuri pankkiryhmä on suojaamassa. Haluan viitata siihen, että tätä koko suojaa voidaan päästä nauttimaan ainoastaan, koska meillä on olemassa tällainen moninaisten talletussuojajärjestelmien nippu. Miten sitten muissakin maissa, myös meilläkin tämä luottoosuuskuntapankkien ja osuuspankkien järjestelmä pohjaa siihen, että väli, välintulo varhain on parempi kuin konkurssin odotteleminen. Taloudellisesta näkökulmasta varhainen välintulo on parempi, koska saneeraus vaatii yleensä vähemmän varoja kuin konkurssin hoitaminen. Pankkimarkkinoiden vakauden osalta saneeraus on myös parempi, koska sijoittajien luottamus säilyy, eivätkä kuluttajat huolestu kielteisistä otsikoista lehdissä. Ehkä voin puuttua nyt tämän direktiiviluonnoksen keskeisiin seikkoihin ja niiden vaikutukseen. Me olemme aika järkyttyneitä komission ensimmäisestä versiosta. Kuten jo todettiin, kansallisten pankkimarkkinoiden monimuotoisuus jäi siinä täysin huomioimatta. Kaikki olemassa olevat hyviksi osoittautuneet järjestelmät vietiin, ajettiin alas pelkkään paybox toimintoon. Suoraan sanottuna en edes ymmärrä, miksi komissio oli lähtenyt tällaisen ehdotuksen tekemään. Sen jälkeen luin johdantosan kappaleen 11. Siinä komissio pahoittelee sitä, että kriisiaikoina asiakkaat luottavat mieluummin turvallisiin pankkeihin. Minä en kuitenkaan näe tässä mitään kielteistä, sillä pankkitoiminnanhan pitää vastaisuudessakin perustua luottamukseen. Aivan liian usein korkeiden korkojen lupaukset houkuttelevia vaikka ovatkin, ovat osoittautuneet petollisiksi. Ei pelkästään islantilaisten pankkien asiakkaiden kohdalla tämä on täytynyt todeta. Mitä tulee talletussuojarahastoihin, on otettava huomioon, että monissa maissa tällainen ex ante rahasto on ensin luotava. Niissä maissa, joissa toistaiseksi on ollut ex post rahoitus, tämä on aivan erityinen haaste nämä mainitut ennaltaehkäisytoimet eivät saa vaarantua, kuten ei myöskään pankin kyky lainanantoon. Lisäksi tarvitaan vielä yhteensovittamista suunnitellun ratkaisurahaston kanssa. Meidän näkökulmastamme tarvittaisiin siis pitkät ylimenokaudet, kuten esittelijä tarkistuksissaan toteaa. Ja lisäksi rahoitusrahastossa pitäisi laskea yhteen prosenttiin suojatuista sijoituksista. Joka tapauksessa pitäisi olla mahdollisuus siihen, että mahdollisimman suuri osa rahastosta voidaan hoitaa vakuuksiin niin, että pankilla on edelleenkin käytettävissään pääomaa lainanantoon. Neuvoston työryhmä on tehnyt jo tällaisen Portugalilta tulleen, alun perin tulleen ehdotuksen. Hyvin keskeinen seikka on myös äh, määrärahojen käyttö. Tässäkin esittelijä lähtee käytännöllisestä ratkaisusta. Hänen tarkistuksensa mukaan ainakin kolmas osa rahastosta voidaan käyttää ennaltaehkäiseviin toimiin, eli konkurssin torjumiseen, ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen. Toisinaan todetaan, että tällainen käyttö jää teoreettiseksi, koska pankit haluavat ajaa kilpailijan mieluummin konkurssiin kuin auttaa kilpailijansa. Tähän voin todeta, että ainakin Itävallan kokemus on osoittanut, että tällainen saneeraus on realistista eikä pelkästään hajautetulla alalla. Niinpä siis Itävallan pankit ovat viime vuosina Bavak ja Konstantia Bank-tapauksissa pelastaneet yhteistoimin kaksi kilpailijaansa konkurssilta koska on havaittu, että konkurssin myötä syntyvä vahinko olisi huomattavasti suurempi. Maksu maksuajassa komissio pyrkii lyhentämään jaksoa seitsemän päivän. Meidän näkökulmastamme se ei ole realistista, koska talletussuoja ei millään tapaa ole todennettavissa näin lyhyessä ajassa. Ajatelkaa esimerkiksi sellaisia tilejä, joilla on useampi käyttöön oikeutettu haltija. Jos maksu suoritetaan, pitää väärin maksettu raha voida periä takaisin ja pitkälliset perintää toimet olisivat se seuraus, joka näin lyhyestä ajasta syntyisi. Esittelijä ehdottaa, että vähintään 5000 euroa maksettaisiin tuon viiden päivän eh, kuluessa. Sosiaalisesta näkökulmasta tämä on tietysti ymmärrettävissä, mutta mutta edelleenkin jää olemaan tuo ongelma mahdollisesta maksusta väärälle tilinhaltijalle. Lopuksi vielä sallin, että huomautuksen, joka on noussut esille viime kuukausien keskustelussa, omavastuu tai englanniksi co-insurance tarkoittaisi sitä, että asiakkaiden riskitietoisuus kasvaisi. Ilman tiettyä omavastuuosuutta asiakkaat kantaisivat rahansa korkeimman koron lupaavaan pankkiin. Sehän sopii tietysti niin kauan kuin tämä lupaus ei muodosta perustaa seuraavalle pankkikonkurssille. Kansantalouden näkökulmasta tällainen omavastuuosuus olisi siis täysin järkevä, ja se sopisi myös hyvin komission pyrkimyksiin parantaa EU-kansalaisten tietoisuutta talouden asioista. Viime viikkojen pohjalta joudumme kuitenkin tunnustamaan, että tämä aihe ei selvästikään saa enemmistöä tueksi. Hyvät naiset ja herrat, minä kiitän huomiostanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Nyt Federico Connelli, olkaa hyvä. Grazie dell'invito. A nome del Credito Cooperativo Italiano vi ringrazio. Kiitoksia kutsusta, jonka saimme Italian osuuspankkien ominaisuudessa. Me olemme kolmas, kolmanneksi suurin toimija kansallisesti. Kyseessä ovat hyvin pienet pankit joilla on omat säännöt omassa sääntökirjassaan ja näin ollen paikalliset viranomaiset, paikalliset yhteisöt ovat niissä mukana. Jos nämä pankit tuottavat voittoa, niin 70 prosenttia siitä lain mukaan täytyy jälleen investoida paikallisesti. Italiassa emme siis ole mukana pörssissä näin ollen meillä ei ole mitään ongelmia, jotka liittyisivät jonkinlaisiin pörssioptioihin tai bonuksiin. Tarkoituksena meillä on ollut Italiassa luoda sellainen suojajärjestelmä, joka menisi pidemmälle kuin mitä laki vaatii ja joka tarjoaisi kuluttajille ja kumppaneillemme täyttä suojaa, täyttä vakuutta talletuksille. Jos nyt katsomme kriisiä Sehän hyvin pitkälti juontaa juurensa siitä, että likviditeettiä ei ole valvottu riittävällä tavalla kriisiä äh, edeltäneenä kausina ja näin ollen pankkijärjestelmän yleinen valvonta ja hallintatilanne on ollut hyvin heikko. Meillä on institutionaalinen takujärjestelmä olemassa, jossa on Italian keskuspankki mukana. Äh, direktiivin 94 kautta 19 mukaisesti meillä on mahdollisuus tarjota äh, etuja, rahoitusvakaus, täysi kuluttajan suoja muun muassa. Kuuntelin sinulle mielenkiinnolla sitä, mitä Roa Catrell totesi. Ja mehän olemme nyt siirtymässä siihen suuntaan, että saamme aikaiseksi täyden talletussuojan. Minusta etenemissuunta tässä säädännössä, tässä lainsäädännössä on aivan oikeaan suuntaan menevä, vaikkakin ongelmia ja puutteita vielä on, mutta tarpeen tämä laki kyllä on. Totta kai laki vaatii myös täytäntöönpanoa, se täytyy muistaa. Meillä on tietyt kustannukset, jotka liittyvät tähän 1,5 prosenttiin, jotka on maksettava etukäteen talletuksista. Tämä voi johtaa siihen, että, että pankkiirit, pankit ikään kuin väistelevät velvollisuuksiaan voi olla, että tarjotaan esimerkiksi 20, 30 tai 40 000 euroa muina välineinä, muina rahoitus välineinä. Voi olla, että jos minulla on tili ja sen saldo on enemmän kuin 20 000, niin sitten minulle tarjotaan muita sijoitusvälineitä ja kenties minulla on jonkinlaista liikkumavaraa, minulla on vaihtova, vaihtoehtoja, mutta mitä minä sitten kuluttajana teen? Nyt on käynyt niin, että kuluttajan suojakustannuksia on tätä kautta pyritty leikkaamaan – ja kiertämään ikään kuin vähentämään kokonaiskustannuksia tästä järjestelmästä. Tätä kautta myös veropohja on kaventunut ja talletussuojaa on heikennetty. Tähän liittyy kyllä huomattava riski. Ja voi olla, että pankkien välisillä markkinoilla, markkinoilla likviditeetti tästä kärsii. Meillä on euromääräisiä talletuksia, sijoituksia ja likviditeetti tästä kärsii. Ja sitten täytyy muistaa Libor-korkojen kehitys. Lainakustannukset, eh, niin ikään täytyy muistaa sekä kuluttajan näkökulmasta että pk-yritysten näkökulmasta. Miten voisimme välttää sitä, että pian pankit kiertävät näitä talletussuojakustannuksia. On hyvin merkittävä ero sen suhteen, mihin vedämme rajan talletussuojan määrän suhteen. Onko tämä 100 000 euroa, kenties miljoona tai mitä tahansa. Myös muun tyyppisten sijoitusvälineiden haltijathan on suojattu sijoitus, sijoittajan suojalla – Meillä on monenlaisia toimia käytössä, toimenpiteitä käytössä tällä hetkellä sen suhteen, että pankkeja valvotaan asianmukaisesti Italiassa. Meillä on hyvin merkittäviä valvontatoimenpiteitä käytössä. Me perehdymme tietoihin, joita pankit joutuvat toimittamaan. Perehdymme likviditeettitilanteeseen pankeissa jatkuvasti ja myös hallintojärjestelmiä pankeissa ongelmien ilmantuessa luonnollisesti tutkitaan. Kriisin yhteydessä havaitsimme sen, että, että pankkien hallinnossa nimenomaan oli ongelmia. Jos pankkineuvosto tekee hyvin työnsä, jos se noudattaa sääntöjä, eikä lakaise ongelmia maton alle, niin luonnollisesti tämäkin otetaan huomioon. Me katsomme perehdymme kaikkiin näihin seikkoihin, järjestelmän etuna on se, että kun kuluttaja haluaa sijoituksensa muuttaa käteiseksi, jos kyseessä on 100 000, 200 000 tai 300 000, niin Meillä on Italian pankin takaama järjestelmä, talletussuojajärjestelmä, joka koskee kaikkia näitä pankkeja, joka kattaa kaikki nämä pankit. Ulkopuolisen tarkastuksen järjestelmä niin ikään on käytössä ja tämä on luonnollisesti tärkeää. Tämä on kuluttajan näkökulmasta ex ante valvontaa hyvin korkealla tasolla. On kannustimet siltä, että, että siltä varalta, että pankit ajautuisivat konkurssitilaan. Vaikkakin pankit pyrkivät välttämään talletussuojan aiheuttamat lisäkustannukset ja yrittävät talletusten sijaan suositella joitakin muita sijoitusvälineitä, niin nimenomaan tältä perustalta, kun otamme huomioon ne merkittävät ponnistelut, joita tällä jatkuvalla valvonnalla pyritään saavuttamaan – katsomme, että nämä sijoitussuojajärjestelmät ovat hyödyllisiä myös kuluttajien näkökulmasta. Se tuottaa parempaa vakautta rahoitusmarkkinoille. Artiklassa 11 tässä ehdotuksessa sijoitussuoja pitäisi saada paremmalle tasolle kuin tämä 65 prosenttia, joka tässä ehdotuksessa on nimenomaan sen takia, että sijoitussuoja puuttuu tarkistuksiin, joita pankeissa tehdään, ja sen lisäksi myös hallintojärjestelmään ja siinä havaittuihin ongelmiin. Ei pitäisi puhua 65 prosentista, vaan pikemminkin 100 prosentista. Voimme yhtyä myös herra Pängelin puheenvuoroon. Meidän on löydettävä tähän ongelmaan ratkaisu. Tärkeää muistaa on myös se rahapoliittinen interventio ja myös mahdollisesti paikallisen tason tilanteeseen puuttuminen, erityisesti kun puhumme pienistä pankeista. Lontoa tai Bryssel ei tietenkään voi valvoa pieniä pankkeja vaikkapa Kalabriassa – tai Pohjois-Italian jokilaaksossa. Me olemme paremmassa asemassa tarjoamaan tällaista eksante suojaa. Koskaan omalta hallitukselta Italiassa ei ole kriisin yhteydessä pyydetty liiraakaan tai euroakaan, vaan olemme hoitaneet tilanteemme itse, saman tapaan kuin Itävallan kollegat itsenäisyyden säilyttäminen on hyvin tärkeää meidän näkökulmastamme. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Nyt Luis de Heiro. Thank you very much. Eh, Kiitos oikein paljon. Nimeni on Luis de Heiro. Minä olen Espanjan säästöpankkien sääntelyjohtaja ja minä halusin kertoa teille siitä, minkälainen talletussuoja puitteisto vallitsee tällä hetkellä Espanjassa. Olemme sitä mieltä, että siinä on jo mukana paljon niistä ehdotuksista, mitä löytyy komission ensimmäistä aloitteesta ja myös parlamentin esittelijän ehdotuksista. Meidän lainsäädännössämme on myös sellaisia mekanismeja, joita toistaiseksi ei täällä ole harkittu, mutta ne vaikuttavat kuitenkin suoraan siihen, että pyritään vakauteen ja kaikki pohjautuu joustoon, joustavuuteen niin, että voitaisiin ennakoivasti ja päättäväisesti ratkaista pankkikriisit. Minä käyn nyt hyvin lyhyesti läpi espanjalaisen talletussuojajärjestelmän. Kyseessä on sellainen järjestelmä, joka suojan osalta velvoittaa siihen, että kaikkien luottolaitosten on oltava mukana talletussuojarahastossa. Näitä perustettiin kolme. Yksi pankkeja varten, toinen säästöpankkeja varten ja kolmas osuus kuntamuotoisia pankkeja varten. Toinen tärkeä asia on, että tämä rahasto ei kata ainoastaan talletuksia, vaan myös sellaiset arvopaperit, jotka on pankkiin talletettu, kunhan ei ole kyseisen pankin liikkeelle laskemia. Missään tapauksessa ei kuitenkaan katettaisi talletuksia rahoituslaitoksilta, julkiselta sektorilta tai tämän saman yhtymän yrityksiltä. Tämän lisäksi ei suojata tiettyjä välineitä, kuten sijoitustodistuksia, jotka ovat siirrettäviä toissijaisia velkainstrumentteja tai repoja. Näitä ei siis katsota, mutta periaatteessa kaikki sellaiset välineet, jotka eivät ole yhtymän, ne olisi katettu. Ja sitten haluaisin korostaa Seuraava nämä kolme rahastoa ovat erillisiä oikeushenkilöitä, eli nämä rahastot on kokonaan erotettu niistä laitoksista, jotka sinne rahaa sijoittavat, kuin myös valtion budjetista. Kyseessä on aivan erillinen rahasto, jossa josta löytyvät kaikki ne varat, joihin sinne on laitettu. Ja periaatteessa nämä varat sijoitetaan sellaisten maiden okkuvelkakirjoihin, joilla on hyvä luokitus. Tässä on 100 prosenttinen ex ante rahoitus, ennakkorahoitusrahasto, ja ne katsovat yhden prosentin suojatuista talletuksista – tasoltaan ja tässä pitäisi sitten ehdotuksen pohjalta nostaa prosenttimäärä 1,5 prosenttiin ja katettavaksi tulisivat myös nämä eligible talletukset. Meidän mielestämme 1 prosentti olisi kuitenkin tarpeeksi ja sitten 5 prosenttia listattujen arvopapereiden osalta nimellisarvosta ja 5 prosenttia lunastushinnasta silloin, kun ne ovat listaamattomia. Jos rahaston objektiivinen taso siihen päästään, niin sitten voitaisiin tietyn ajan olla maksamatta sinne lisää ja maksuja taas tulisi enemmän siinä tapauksessa, että rahaston varat kuluisivat loppuun siksi, että ne täytyisi sieltä käyttää. Ja erityistapauksessa myös Espanjan keskuspankki voi sinne omia maksujaan maksaa. Me halusimme tässä yhteydessä korostaa sitä, että talletussuojarahaston tehtävä on kahtenainen Espanjassa. Ensinnäkin normaalin tapaan on tarkoitus suojata tallettajien talletuksia ja tässä lähdetään liikkeelle objektiivisista eh, tapahtumista, jotka laukaisisivat tämän suojan maksamiseen. Tämä on esimerkiksi se, että tässä tapahtuu eh, konkurssi tai että ei pystytä maksamaan talletuksia pois talletussuoja toteutuu 20 päivän kuluessa sen jälkeen, kun Espanjan pankki tai tuomioistuin on päättänyt, että suoja on maksettava. Tässä mielessä meidän tilanteemme on erilainen kuin direktiiviehdotuksessa, sillä 20 työpäivää on mielestämme ihan kohtuullinen aika viiden päivän aikajakso voisi olla aika lailla hankala toteuttaa käytännössä. Näin siis normaalisti käytetään talletussuojarahastoa, mutta on olemassa toinenkin tapa käyttää tätä rahastoa. Kyseessä on pankkien kriisinratkaisu. ratkaisu meidän rahastossamme on nyt jo sellainen mahdollisuus, että ryhdytään tiettyihin toimiin, kun pyritään ennakovasti pelastamaan joku laitos. Näin pystytään välttymään siltä, että pitäisi maksaa tallettajille heidän talletuksensa. Tällöin ei tule maksettavaksi sadan tuhannen katettua määrää, vaan koko määrä. Tässä on kolme erilaista toimintatapaa. Yksi on ennaltaehkäisevä tällöin pääomarahasto esimerkiksi merkitsee tämän pankin pääomaa, jolla on ongelmia, tai hankitaan arvoltaan alentuneita omaisuuseriä, lainoja, jotta pystytään välttymään siltä, että rahoituslaitos joutuu ongelmiin, jos tästä on jo päästy pahimpaan tilanteeseen, niin sitten tulisi rakenneuudistustoimia, joiden tarkoituksena on usein edistää sulautumista tai sitä, että joku kilpailija hankkisi tämän kyseisen rahalaitoksen. Tässä sitten olisi kyseessä takeetetille osille lainoista ja niin poispäin. Ja sitten lopulta on olemassa myös sellainen mahdollisuus, että Espanjan pankin pyynnöstä ryhdyttäisiin ennaltaehkäiseviin toimiin, jotka vaikuttaisivat rahoituslaitoksen hallinnointiin. Esimerkiksi parannettaisiin sisäistä valvontaa tai parannettaisiin riskin hallintaa kyseisessä laitoksessa. Tämä kaksinainen käyttötapa – liittyy siihen, mikä direktiivissä on jo mainittu, eli kriisin ratkaisu. Rahasto voitaisiin jotenkin yhdistää talletussuoja-rahastoihin. Nämä toimet ovat mielestämme tärkeitä siksi, että niistä on sellaista hyötyä, että saadaan lisää joustoa silloin, kun mahdollinen pankkikriisi, siitä on hallinnoitava. Ja tällaista Tämä jousto tekee mahdolliseksi sen, että valvoja valitsee sen toimenpiteen, joka soveltuu paremmin kyseiseen tilanteeseen, ja näin pystytään tehokkaammin käyttämään rahaston varoja. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että varoja käytettäisiin paremmin. Jos ajatellaan vaikka nykykriisiä, niin säästöpankkien talletussuojarahastoa on käytetty yhden eh, säästöpankin pelastamiseksi, Castilla Manchan säästöpankin pelastamiseksi, ja tämä tapahtui sillä tavoin, että rahasto merkitsi 1,3 miljardin edestä sieltä osakkeita, ja sitten haluaisin korostaa sitä, että olipa rahasto millainen hyvänsä, ei se varmasti kuitenkaan ole riittävä systeemisen kriisin kohdatessa. Eli sen lisäksi, että meidän pitää miettiä, minkälaisia yleispiirteitä on oltava tällaisella rahastolla. Meidän on jatkossakin korostettava ennaltaehkäiseviä toimia, jotta voidaan välttyä siltä, että mikään lottolaitos pitäisi pelastaa. Kiitos. Thank you very much and... Kiitoksia. Kiitos puhujille, että piditte kiinni puheajoista. Nyt voimme siirtyä jäsenten esittämiin kysymyksiin. Ensin esittelijä. Peter Simon. Ja, niin, arvoisa puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Minä haluaisin kiittää sydämellisesti tänään puhuneita asiantuntijoita, ei pelkästään siitä, että he ovat ottaneet myönteisesti vastaan monia mietintöni tekijöitä, vaan myös tästä katsauksesta koko alalta omista maistaan. Pyydän ymmärrystä sille, että tässä jatkossa Äh, en nyt voi käsitellä kaikkia näitä yksittäisiä kohtia, joihin pyydettiin äh, tukea, vaan otan esille joitakin teidän kriittisessä valossa näkemiänne seikkoja ja selitän lyhyesti, miksi näissä kohdin pidän oikeana ehdottamaani ratkaisua. Ensinnäkin kysymys siitä, voidaanko äh, vakuuksia ottaa maksujen sijaan tähän rahastoon. Meidän pitäisi ottaa hiukan etäisyyttä siihen, että lähdettäisiin puhtaasta ex ante maksusta, joka vahvistaisi sen, että voitaisiin nopeammin saada varoja käyttöön tai kriisin aikana suhdanteiden mukaisesti lähteä äh, vapauttamaan kriisiin joutuneita pankkeja. Äh, vakuut eivät minusta ole tässä tapauksessa mitään muuta kuin kätkettyä ex post rahoitusta. Sitten 0, yksi tai mikä tahansa 0,5 tavoitteena prosenttiosuutena. Tämä ehdottamani ratkaisu ottaa huomioon teidän esittämänne varaukset. Me tarvitsemme vuosittaisen siedettävän rajan yritysten rasoittamiseen. Me pääsemme tästä samaan vuosittaiseen kuin 1,0 prosenttia kymmenen vuoden aikana, mutta tässä on kyse 15 vuodesta. Nyt maksetaan viisi vuotta pitempään, mutta tuo rasite on sama kuin 1,0 prosentin kohdalla, kuten te tässä tällä hetkellä vaaditte. Sitten maksu useammalle taholle ja se argumenttina lyhyttä maksuaikaa vastaan kaikella kunnioituksella ja arvostuksella, vaikka sanokin tämän näin suoraan, en ymmärrä mikä tässä on ongelmana. Jos jokin pankki toimii ja on olemassa useampia, joilla on käyttöoikeus, ja toisistaan riippumatta he voivat tyhjentää koko tili, niin missä on silloin ero, jos pankki tekee yhteistyötä ja tämä sama menettely tapahtuu talletussuojajärjestelmän kautta. Eli jos ryhdytään jonkinlaisiin varotoimiin, kunkin on tehtävä ne yksilöllisesti. Tämä ei muuta millään tavalla tilannetta, eli maksettava on joka tapauksessa tämän suojajärjestelmän kautta. Sitten kansalaisten omavastuusta, sen takana on vastuullinen sijoittamisajatus. Sitä kyllä voin tukea, mutta valitettavasti joudun tässä kohtaa ottamaan huomioon senkin, että jotkut kansalaiset kokevat tämän kerta kaikkiaan aivan liialliseksi. He eivät välttämättä pysty arvioimaan pankkinsa riskinkantokykyä. He eivät yksinkertaisesti ole siinä asemassa, että voisivat sanoa, onko tuo pankki, johon he rahansa kantavat, jollakin tapaa enemmän tai vähemmän riskinkantokykyinen. Uskon, että tässä vaadimme hiukan liikaa kansalaisilta ja tällä tavoin heikentäisimme kuluttajan suojaa. Sitten kysymys 20 päivästä, sen säilyttäminen vaiko eikö. Ratkaisu, jota olen ehdottanut, 20 päivää jos maksu ei ole mahdollista, mutta ensimmäisten viiden päivän aikana 5000 euron nopea maksu asiakkaalle. Toisaalta te ehdotatte tuota, ettei mitään pidä luvata sellaiseksi maksuajaksi, jossa ei voida pitäytyä koska jos maksuajoissa ei pysytä, silloin menee kansalaisten ja kuluttajien luottamus koko talletussuojajärjestelmän. Toisaalta meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että on olemassa paljon ihmisiä tällä mantereella, jotka eivät kykene kulkemaan ympäriinsä 20 päivää ilman rahaa lompakossaan ja selviämään arkipäiväisestä elämästään. Tämäkin seikka on otettava huomioon, jotta saadaan nopeaa likviditeettiä kansalaisille. Vielä viimeinen seikka, joka koskee sitä kysymystä, onko tuo instituutioiden rasittaminen maksuilla rahastoon tässä asettamiemme rajavien ehtojen vuoksi sellainen piirre, joka johtaa pankit myymään toisen tyyppisiä tuotteita, sellaisia tuotteita, jotka eivät olekaan tämän direktiivin piirissä. Tässä on kaksikin eri seikkaa. Tästä puhui herra Cornelli. Tässä on ensinnäkin periaatepäätös. Sanooko kuluttaja, minä vien äh, rahani säästötilille, siitä ei saa kovinkaan paljon korkoa, mutta otan sen silti, sen hän tajua. Vai meneekö hän joihinkin sijoituksiin mukaan, joista hän ymmärtää, että niissä on olemassa myös omat riskinsä. Siinä mielessä tällainen karkea jako mielestäni ei johtaisi siihen, että meille syntyisi eh, pakoa tuotelajista toiseen. Vaikka tällainen siirtymä, liukuma syntyisikin Basel kolmosesta ainakin pitäisi voida odottaa, että saadaan aikaan korkeampi oman pääoman vaatimus. Eli voidaanko pankkina lähteä tällaisille riskipitoisemmille aloille toimimaan. Yhtä lailla on todettava, että pankkien osuus juuri talletussuojajärjestelmistä perustuu siihen, miten riskipitoista pankin toiminta ylipäätään on. Jos pankin koko tuotepaletissa siirrytään vähäriskisemmistä Suuririskisempiin tuotteisiin on sillä luonnollisesti vaikutuksensa pankin osuuteen talletussuojajärjestelmään. Näin jouduttaisiin maksamaankin enemmän. Eli panisin tähän kyllä muutaman kysymysmerkin perään. Onko todella olemassa taloudellisia kannustimia sille, että siirryttäisiin toisen tyyppisiin tuotteisiin? Uh, thank you. I'm not sure. I think that would... Kiitos. Tämä oli pikemminkin keskustelu aika toteamus, eikä niinkään kysymys, mikä on nyt aivan reilua. Mut jäsenet seuraavaksi ennen kuin panelistit saavat puheenvuoron. Viki on seuraavana. Um, thank you very much. It's certainly... Kiitos oikein paljon. Oli oikein mielenkiintoista kuulla, kuinka eri järjestelmät eri jäsenvaltioissa toimivat. Ja oli kiinnostavaa kuulla kokemuksistanne sekä ennen kriisiä ja sen jälkeen pitää myös muistaa, ettei saa unohtaa, että on paljon pieniä luottolaitoksia, jotka tarjoavat lainaa eri maissa. Minusta olisi erityisen mielenkiintoista ymmärtää, miten vastavuoroinen takojärjestelmä toimii Saksassa ja Itävallassa muistaakseni ja minkälaisia kokemuksia teillä tästä on. Eli tässä on sellainen vaara, että voisi olla ikään kuin dominovaikutus. Onko tämä mielestänne näin? Jos keskinäinen takujärjestelmä tarkoittaa sitä, että kukin luottolaikutus laikutus on vastuussa ei ainoastaan talletusten suojaamisesta, vaan myös siitä, että maksettaisiin ylimääräistä pääomaa ja likviditeettiä siinä tapauksessa, että maksukyvyttömyys tulee eteen, niin tämähän riski on aika erilainen kuin tämä kuluttajan suoja, joka katetaan. Eli minä olen huolestunut siksi, että kun katsotaan CID, niin nämä keskinäiset takot, niin ne eivät perustu pääomaan. Tai nämä keskinäiset takaukset eivät perustu pääomaan. Eli voisitteko kertoa lisää siitä, mitä te eri laitoksina teette varmistaakseni, että on olemassa tarpeeksi pääomaa, jos tällainen tulee maksettavaksi niin, ettei tule dominoefektiä? Sven. Kiitos. Sven, sinulla on kysymyksiä. Yeah, Tsuni, yeah. First of all, thank you very much. No niin. Kiitoksia ensinnäkin. Tämä oli kovin mielenkiintoista. Haluaisin saada teiltä erään tiedon, joka liittyy siihen ehdotukseen, jonka Peter Simon on tehnyt suhteessa komission ehdotukseen. Jos nyt katsotte omissa ne valitsevia vakuusjärjestelmiä, niin mikä olisi kokonaissuojan taso eri ehdotusten mukaisesti? Kuinka paljon pääomia olisi varattava sivuun näiden ehdotusten toteuttamisessa? Ja tämän lisäksi, kuinka tilanne kehittyisi, kun ajatellaan jäseniä teidän järjestelyissänne? Voi olla korkeaa riski riskisiä jäseniä ja toisella taas on pienempi riski toiminnassaan ja järjestelmä voisi olla erilainen, eriytynyt. Eli mikä on se kokonaisrahamäärä, kutistuuko se vai kasvaako se ja kuinka suuri tämä ero on? Tämän haluaisin teiltä tietää. Haluaisin esittää kysymyksen myös herra Kukaille. Meillä on ollut näkemysten vaihtoja ja keskusteluja jo aiemminkin ja arvostan kovasti kompetenssianne. Haluaisin ymmärtää selkeämmin sen, mikä on teidän roolinne toisaalta EFDin perustajana ja toisaalta taas kun olette Saksan hallituksen palveluksessa. Onko tässä jonkinlainen konflikti, e- eturistiriita? näkisin, että tämä voi olla aika vaikea tilanne. I haven't got any more. Muita jäseniä. Aha, onpas. <clears throat> Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä voin yhtyä suuren osaan siitä, mitä edustaja Simon sanoi. Ja voin tukea häntä aivan suorana, er- erityisesti mitä tulee tähän vuosittaiseen hyväksyttävän taakkaan pankeille. Tämä on mielestäni erityisen tärkeä asia. Minulla olisi yksi kysymys asiantuntijoille. Euroopan unionin lisäksi on sellaisia kolmansia maita, joilla on suhteita meihin, esimerkiksi Norja, maita, joissa on korkeampi taattu summa tällä hetkellä? Esittelijä on pohtinut hiukan sitä, miten tämä olisi ratkaistavissa, koska Euroopassahan raha voi liikkua hyvinkin nopeasti. Onko tässä joitakin erityiskohtia tai sellaisia neuvoja, joita voisimme teiltä asiantuntijoina vielä kuulla? Se kiinnostaisi minua aivan erityisesti. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ehdotan, että panelistit saavat äh, puheen siinä järjestyksessä, kun he esittävät johdantopuheenvuoronsa pari minuuttia jokainen. Ehdotan, että keskitytte niihin seikkoihin, jotka ovat päällimmäisenä mielessänne. Ja totta kai voitte myös vastata kommentteihin, joita muut panelistit esittivät. Kenties tätä kaksinkertaista varojen käyttöä voitaisiin kommentoida, eli samat varat ovat kriisinhallinnassa ja toisaalta äh, talletussuojassa kiinni. Tässä teillä voi varmasti olla näkemyksiä. Nyt Dirk Kubei ensimmäisenä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin lyhyesti puhua herra Giegoldin kysymykseen. Herra Giegold toi esille sen, että on, olen EFTin varapuheenjohtaja ja myös perustaja. Ja tämä kanta, joka tänään esitin, on EFTin kirjallisesti esittämä kanta. Toisekseen herra Giegold toi esille sen, että neuvoston neuvotteluissa minut on nimetty Saksan liittotasavallan kansalliseksi asiantuntijaksi. Minä en näe tässä minkäänlaista konfliktia, sillä neuvoston neuvottelujen ja Euroopan eh, tason EFDin toimintani ohella olen kahdessa muussakin toiminnassa mukana. Tästä kaikesta eh, syntyy nimenomaan minun asiantuntemukseni. Minä edustan myös Basel-työryhmässä Euroopan vakuuttajia talletussuojan osalta. Se on myös asiantuntemusalani ja tätä asiantuntemusta Saksan liittotasavalta arvostaa ja monet eri järjestöt Saksassa yhtä lailla, jotka ovat suostuneet tähän Saksan liittotasavaltaan liittotasavallan tekemään nimitykseen. Osittain niillä on hyvinkin eriävä kanta näistä direktiiviehdotuksista kuin talletussuojajärjestelmä, jota minä edustan. Siitä huolimatta minun asiantuntemukseeni on luotettu, enkä näe tässä minkäänlaista konfliktia. Kun edustan tiettyä järjestöä, edustan nimenomaan sitä ja teen selväksi, mikä se on. Ja se kanta, jonka minä komission näkemyksestä esitin, on nimenomaan EFDin kanta. Tässä eivät millään tapaa sekoittuneet minun omat näkemykseni ja EFDin näkemykset, vaan kyseessä oli nimenomaan ainoastaan EFDin kanta. En siis näe tässä minkäänlaista konfliktia. Ennen kaikkea siltäkin taustalta, että toimintani on äärimmäisen avointa, enkä pyri tässä mitään salailemaan tai vaikenemaan, vaan viestin aina mahdollisimman avoimesti. Sitten sisällöllisistä kysymyksistä. Tässä kysyttiin, miten korkea talletussuojajärjestelmä mahtaa olla muissa maissa ja miten se vaikuttaa ehkä ongelmallisesti, koska pääoma liikkuu nykyisin niin nopeasti, tutkimuksessa, jonka komissio on tehnyt vuoden 2000 paikkeilla aikanaan, kun pohdittiin tätä direktiiviä. Silloin ei ollut vielä kyse chopping up-periaatteesta, vaan oli kyseessä vientikielto, oli kotimaaperiaate ja sitten tyttö, tytäryritykset ja suoja siirtyi kotimaasta tytäryrityksen toimintapaikkaan ja oli mahdollista, että tuolla kotimaassa suoja oli korkeampi kuin vieraassa toimintamaassa. Ja todettiin, että tällainen eritasoinen suoja ei ole vaikuttanut tähän, tähän toimintaan, joten vientikielto annettiin raueta me tiedämme, minkälainen tilanne on silloin, kun syntyy rahoitusalan kriisi, mutta nämä puitteet, joita me tässä luomme, eivät niinkään koske kriisiaikoja, vaan aivan normaaleja taloudellisen toiminnan aikoja, ja nämä koskevat nimenomaan pieniä ja keskisuuria pankkeja. Rahoituskriiseihin tarvitaan ihan toisenlaiset puitteet, täydentävät puitteet henkilökohtaisesti asiantuntijana minusta tämä ei ole millään tavalla ongelmallista myöskään, jos ajatellaan komission ehdotusta siitä, että etämaissa ehkä on korkeampi talletussuoja kuitenkin tuota 100 000 euron yhdenmukaistamistavoitettahan se vastaisi, sehän on nyt jo etämaissa talletussuojan määrä. Sitten kysymyksistä, jotka, kuuttuvat, jotka liittyvät institutionaalisiin järjestelmiin. En halua ottaa niihin kantaa, koska en niitä edusta. Enemminkin ehkä Itävallan ja Italian kollegat ovat sopivampia näihin jotakin vastaamaan. Ehkä lyhyesti voin vielä todeta jotakin herra Simonin huomioista kun puhutaan yhdestä prosentista kymmeneksi vuodeksi tai toista vuodesta ei ole niinkään kyse siitä, voiko tämän rahoittaa vuosittain, vaan kyse on suhteellisuudesta. Onko tämä toimi suhteellinen, kuten sen tulee olla? Tietysti tässä voidaan olla eri mieltä. Me keskustelemme ennen kaikkea siitä, onko se tarpeen. Suhteellisuus tarkoittaa sitä, että ylipäätään on olemassa jonkinlainen rahoituksen tarve, ja puolentoista prosentin kohdalla me suhtaudumme tähän aika epäillen kahta poikkeusta lukuun ottamatta Islantia ja yhdistynyttä kuningaskuntaa islantilaisten pankkien kautta lukuun lukuun ottamatta ei tällaiseen oikeastaan ole tarvetta ollut. Sitten jos ajatellaan maksua ja hankalia tilanteita, on meillä kokemusta siitä, ettei tämä välttämättä etene niin yksinkertaisesti. Meillä on ollut myös näitä yhteisiä esimerkiksi yhdessä talon omistavien tilien selvittelyjä. Voi olla jopa sata tilin omistajia. Voitteko puhua hieman nopeammin vielä, koska tässä on vielä useita puhujia teidän jäljessänne. Okei, eh, okay. uh, okay. Let's... Niin, viimeinen huomio ehkä tästä omavastuusta. Omavastuu on poistettu komission ehdotuksessa. Minusta se on hyvin järkevää, ettei sitä myöskään mietinnössä mainita. Baselin komitean perusperiaatteisiin kuuluu, että omavastuu ei enää koske tällaisia talletussuojajärjestelmiä. Se on tarkoituksen vastainen, eh, jos sijoittaja voi saada sataprosenttisesti varansa takaisin. Sehän on tavoitteena. Me haluamme saada nimenomaan eh, tätä rahamarkkinoiden vakuutta. Me olemme havainneet, etteivät kaikki valvojatkaan pysy aina tämän tilanteen perässä. Kiitoksia. Thank you very much. I, I, I... Kiitos. Tiedän, että on vaikeaa silloin, kun haluaa vastata kaikkeen puheajassa. Verkotrail, olkaa hyvä. is going to be very short because I obviously can't comment on um, the Voin puhua hyvin lyhyesti. Haluan tietysti kommentoida tätä keskinäistä takujärjestelmää. Sitä meillä ei Isossa Britanniassa ole kä- käytössä. Oikeastaan muista etämaista Mehän havaitsimme, että rahaa siirrettiin Irlantiin silloin, kun siellä otettiin käyttöön katoton suoja. Järjestönä me varoitimme kuluttajia tähän liittyvistä vaaroista, koska silloin ennakkorahoitusta Irlannissa järjestelmässä ei ollut. Ja rahat eivät olleet suojattuina. Ja me olemme sanoneet kuluttajille, että tämä täytyy ottaa huomioon, jos aikoo siirtää rahat irlantilaiselle tilille. Eli mitä se voi tarkoittaa kuluttajalle silloin, kun rahoitusongelmia laitoksessa syntyy. Tässä kaikki, mitä haluan sanoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Andreas Pangel, olkaa hyvä. Ja, wir Niin, meiltä kysyttiin kokemuksia kriisistä ja minä voin Itävallan näkökulmasta todeta, kuten jo puheenvuorossani lyhyesti totesin, että tämän kriisin kohdalla oli kyse ennen kaikkea kahdesta isosta pankista, Bavagista ja Konstantsia pankista, joissa hyvin pragmaattisesti laskettiin, mitä maksaisi, jos nämä pankit ajettaisiin konkurssiin ja mitä maksaisi, jos ne saneerattaisiin ja kaikki Itävallan pankit yhdessä tai niiden pääjohtajat päättivät, että että saneeraustoimet eivät ole pelkästään taloudellisesti, vaan myös yleisen pankin luottamuksen kannalta parempi ratkaisu. Ja dominovaikutuksesta pitänee todeta, että on olemassa tietyt rasiterajat, pankkikohtaiset rasiterajat. Tämä on tärkeää ottaen huomioon tuo mahdollisen konkurssiin siirtymisen dominoefektinä eteenpäin minä tunnustan kyllä mielelläni, että tietenkään kaikki saneeraukset eivät välttämättä johda menestyksekkääseen lopputulokseen. Esittelijä otti tähän liittyvän ongelman esille, eli kolmannes rahastosta voisi olla käytettävissä saneeraukseen, jos mennään sen yli, on se mahdollista ainoastaan valvonnan alaisuudessa. Eli tähän on asetettu myös vastaava raja. Minusta se on hyvin järkevä ratkaisu. Ja sitten vielä on tietenkin korostettava sitä, että koko varojen käyttökysymys tuon Resolution Fundin yhteydessä on kysymys, jossa komissio ei ole vielä niin pitkällä kuin talletussuojan osalta, mutta olen jo havainnut ensimmäisiä merkkejä siitä, että talletussuojajärjestelmän ohella komissio on tätäkin pohtimassa ja se on mielestäni myös tarpeen. Ja ihan lyhyesti vielä riskin hajauttamisesta. Luonnollisesti hajautetuillakin aloilla voidaan viitata useaan eri pankkiin. Meillä on esimerkiksi Itävallassa 520 pankkia. Tästä jo syntyy tiettyä riskihajontaa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Äh, panelisti Connelli. Eh, Kiitoksia. Yritän vastata edustaja Simonille Fordille ja vielä kolmannellekin henkilölle. Illusion ilmiötä ei Basel kakkosessa ole huomioitu. Siinä on ajateltu, että annettaisiin lisää merkitystä pääomalla tällaisessa tilanteessa. Basel Kakkonen korostaa niitä luottoja, jotka on annettu. Eli jos mennään talletuksesta toiseen välineeseen, niin tämä ei tarkoita sitä, että tästä pääomaa katoaisi, mutta tässä ei kuitenkaan toimittaisi talletussuojaa vaatimusten mukaisesti ja tällaisia pyrkimyksiä on jatkossakin kysymys on, vaan miten tällaiset pakousjärjestelmät toimivat. No, vastauksena yhdistyneen kuningaskunnan kysymykseen pankit hajosivat sen takia, että likviditeettipilari on oleellisessa asemassa meidän tapauksessamme, jos on noin 600 000, mitä vaaditaan vakuusjärjestelmän puitteissa, niin siitä yli yksi miljardi pannaan sivuun. Näin me siis teemme. Me keskitymme ennaltaehkäisyyn. Jos meillä ei ole ennaltaehkäisevää toimintatapaa, niin tässä toimittaisiin ainoastaan reaktiivisesti, kuten Itävallan kollega sanoi, eikä pystyttäisi vastaamaan keskisuuriin tai vielä vähemmän suuriin shokkeihin siinä, missä IPS ja tämän osoittaa myös Saksan ja Itävallan kokemus, että IPSllä pystymme näihin keskisuuriin ongelmatilanteisiin vastaamaan. Ja sitten Giegold kysyi vielä siitä, miten tämä laki meihin vaikuttaa? No me olemme perinteinen pankki ja meidän pitäisi panna sivun 3-4 ylimääräistä euron miljardia, että voitaisiin mahdollisesti auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämä tulee olemaan hyvin vaikea perinteisille pankeille teollisuusmaissa, kuten Saksassa ja Itävallassa, jossa rahoitetaan PK-yrityksiä. Tämä vaikuttaa paljon vähemmän investointipankkeja, joilla ei ole tällaista toimintaa. Kiitoksia. Viimeiseksi Luis Tehero. Eh. Kiitos ihan lyhyesti. Ja lähden liikkeelle tästä viimeistä kohdasta. Meillä ei ole arvioita, jotka liittyvät pääoman vaikutukseen – tai siihen, minkälaisia pääomavaikutuksia täällä olisi, jos ajatellaan meidän järjestelmää, joka on ex ante tyyppinen, niin tällainen vaikutus olisi, jos tässä nostettaisiin määrää yhdestä prosentista puolentoista prosenttiin ja vielä vähän enemmän, jos nämä esi suojattuja talletuksia, vaan näitä eligible talletuksia. Joka tapauksessa vaikutus olisi meillä pienempi kuin sellaisissa maissa, joissa ei ole tällaista ennakoivaa rahastointia. Joka tapauksessa, jos ajatellaan pääoman pakoa muihin maihin, no nykysuojan taso on 100 000 euroa. Jos katsotaan asiaa säästöpankkien näkökulmasta, niin tämä kattaa kyllä aika suuren prosenttimäärän kaikista tallettajista. Eli todennäköisyys, että tällaista pääomapakoa tulee, on aika pieni. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kiitos teille kaikille. Näin ollen voin päättää tämän kuulemisen paikalla oleville jäsenille. Sanon, että me kokoonnumme uudelleen kello kolme. Ei vain kello 14 iltapäivällä, koska silloinhan meillä on vieras paikalla. Kello 14, ei kello 15,